Pianino. Colleghi, abbiamo un eh, busy morning davanti a noi. No niin, huomenta kollegat. Meillä on tiivis aamu edessämme. Aloitetaan siis. Aloitamme koneäänestyksellä. Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin. Esittelijänä on kollega Lunacek. Hän on tuolla vasemmalla. Eh? Eh, Bene, compromesso 1. Kompromissi 1 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 31 kompromissi 2 anteeksi kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavasti, seuraavaksi 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus mm, tässä tarkistuksessa 60, siis tarkistus 60 mukaan lukien suullinen tarkistus esittelijältä. Täältä poistetaan sanat with satisfaction puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kahdeksankymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sata mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. Okei, okay. ki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 Puheenjohtaja korjaa 103. Yhdessä osassa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sata kaksitoista. Mukaan lukien suullinen tarkistus esittelijältä. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 113. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 118 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 122. Allora, emendamento 122. 122 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjiä. Näyttää hylätyltä, mutta en nähnyt paljonkaan käsiä, joten tarkistetaanpa koneellisesti. 125. Uno in più a favore. Eh? Uno in più a favore della, quindi... Chiudo? Sì. È respinto. È respinto per due voti. Per un... Hylätty kahdella vai yhdellä äänellä? Uh, también todo, no ha votato. Kollega ei ole vielä äänestänyt tässä vieressä. So another one in favor. One in And Yksi plus ääni siis, ja minunkin äänin puolesta. But It's anyway. It's anyway rejected. Se on joka tapauksessa hylätty. Tervetuloa kuitenkin. So it was a pleasure. 124. <laughs> Especially when your vote doesn't matter. 124, <laughs> little devil. 124 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Devo di nuovo fare un controllo elettronico. Tarkistamme jälleen koneellisesti. Pyytäisin teitä nyt äänestämään tarkistuksesta 128. Vedi, vedi mm. mm, no? mm, mm. Chiudiamo la votazione. Äänestys päättyy. Puolesta reilusti Hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 131 Koneäänestystä on pyydetty. Pahoittelen. Palaamme takaisin 130. Koneäänestys. Okay. I'm sorry, my machine doesn't work. Anteeksi, mutta minun äänestyslähteeni ei toimi. Yes, favor. favor. In favor, okay. Puolesta. So, two more in favor. Okay. Lunacek and you. Chiudiamo. Äänestys päättyy. Puolesta 37, vastaan 23. 131. Allora passiamo alla votazione del 131. Chi ha 131 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 132 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sata neljä neljä puolesta vastaan puol- tyhjiä hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sata seuraavaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sata viisi viisi kautta sata viisi kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sata 72 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Lisätään tähän vielä kaksi. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 173 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Tyhjiä Hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty selvästi. 181 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 182 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 183 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 185 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjiä. Aika vähän käsiä täällä näkyy. Tarkistamme koneellisesti. Pahoittelen, äänestys alkaa. Tarkistus 189. Chiudiamo la votazione. Äänestys päättyy. hylätty, koska tuloksen on lisättävä vielä kaksi vastaääntä, joten se on hylätty. 190-191 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tämä oli aivan selvä. 192 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. kolme puolesta vastaan, tyhjiä, tyhjiä siis hyväksytty. 194 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 195 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty 196 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 197 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. 196, äh, 197. Äänestys päättyy. Hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. 199. Puoi dire che c'è un socialista di troppo eh, che vota? Eh, ci risulta un, eh, un collega del... Demariryhmässä on yksi liikaa. Siellä äänestää nyt joku, jolla ei ole oikeutta äänestää. Dice che i socialisti non Pantseri sanoi, että demarit ei ole koskaan liikaa, mutta joku toinen voi olla toista mieltä. Okei. Okay. okay. Allora il risultato? Tulos. Hyväksytty. Toivotamme nyt tervetulleeksi valiokunnan todellisen puheenjohtajan kollega Brokin. Tervetuloa. Tervetuloa. Buon compleanno. Hyvää syntymäpäivää. 200, emendamento 200. Sitten tarkistus 200 puolesta vastaa tyhjä, hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 204 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa puolesta mm, vastaan tyhjiä hylätty. Hetkinen, Hyväksytty, hyväksytty toinen osa. Kaksisataaviisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 21 va- puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Vähän käsiä täällä näkyy, joten aika vaikea on ymmärtää, mitä valiokunta tarkoittaa. Ah, non deve manifestare nel cuore. Ancora, Chiudo, eh? Chiude la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Va bene. L'emendamento, cuore, nostro... numero due, l'interprete vero del popolo è il mio... Pasku on täällä minun todellinen kansantulkki. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. aperta la votazione elettronica. Äänestys alkaa. Tarkistus 10. Non è aperto. E adesso diamo il tempo al al no, segretariato, al segretariato di, i tecnici, I tecnici. Annamme nyt teknikoille vähän aikaa availla äänestystä. Ne. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39.23. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 16 puolesta vastaan. Vähän käsiä täällä on ylhäällä. Aika vaikea sanoa. Kyllä meidän on taas tarkistettava koneellisesti. 16. Äänestys alkaa. Kolme kollegaa vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvästi. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhmiä hylätty. Hyvä. Loppuäänestys ehdotuksesta näin muutettuna puolesta. Tehdäänpä tämä koneellisesti. Astenuto. Bene, votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Onnittelut esittelijä Lunatsekille. Va bene, passiamo. Alla... No, Accedo io. C'è un attimino perché c'è la Giannata che... No, non vuole. La Giannaco vuole chiarire una cosa un attimo. C'è la richiesta di, ah, di interrompere per 5 minuti. No. Täällä on esitetty pyyntö, että keski, keskeyttäisimme kokouksen viideksi minuutiksi niin, että valiokunnan kollegat voivat vielä keskustella. Muutama minuutti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 if uh,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 kollega Ulrike. Dobbiamo votare il rapporto on the former Yugoslav Republic. Nyt äänestämme Euroopan parlamentin päätöslauselmasta entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta edistymiskertomuksesta. Tarkistus. Yksi suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Hyvin harvat kollegat nostivat kätensä. Tarkistus 45 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kolme vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Reilusti hyväksytty. 46 tarkistus mukaan lukien suullinen tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjiö hylätty. Kompromissi 6. No, jos Lunatsik pyytää, niin tarkistetaan sitten koneäänestys. Jotenkin kollegoita vielä puuttuu. pyydän teitä äänestämään. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjä äh, hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksy, ö, äh, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Muutama vielä täältä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 70. No kyllä se oli aivan selvästi nähtävissä. 70 puolesta vastaan. Tässä tarkistamme. Äänestys alkaa. 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 Kukaan haluaa puheenvuoron? Olkaa hyvä. I have an oral... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suullinen tarkistus 71 tarkistuksen. Haluan, että poistetaan sanat välitys, mediation, mekanismit. Puhutaan vain ja muutetaan se sanaksi arbitration. Muu osa kappaleesta pysyy tässä muodossaan. Siete d'accordo su, quest, sul, su questo emendamento? Hyväksyttekö tämän ette. E quindi non, non lo possiamo ammettere. No, dobbiamo votare il, il testo così com'è. Bene, allora siccome c'è un... kun kerran vastustetaan sulesta tarkistusta, meidän on äänestettävä tarkistuksesta tällaisenaan. Äänestämme siis tästä kirjoitetusta tekstistä. Tarkistus 71. Äänestämme siitä alkuperäisessä muodossa puolesta vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 76 ei vaan puheenjohtaja korjaa, sehän raukeaa, jos kompromissi 7 on hyväksytty, joten seuraavana äänestämme tarkistuksesta 81 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 83 Haluatteko tarkistaa tarkistuksen 82? Selvä. Koneäänestys 82 äänestys alkaa. Kolme vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana ta- suullinen tarkistus 3. Kukaanilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta It's in the just, voter list. Just, you don't have to read it out. No, no sorry. No. It's in the voter list. 108. Allora, ritorniamo all'emendamento 108. Olemme tarkistukseen 108. Äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 on vedetty pois. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 120 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 123 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 15 puolesta vastaan ää, äh, tyhjiä vastaan hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjiö hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjiö hyväksytty. 142 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiö hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistamme koneellisesti. Vielä neljä puuttuu. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty selvästi. 143. Mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 144. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 145. Raukeaa. Kompromissi 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 104 puolesta vastaan. Todella vähän käsiä nousee. Tarkistamme koneellisesti. 104. Pyydän teitä äänestämään. Äänestys päättyy. höyrytätte minua. Kompromiss. Nel cuore. Kompromiss. Kompromessi 19. Kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 151 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 152 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 153 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 154. 153 vielä tarkistusta pyydetään varapuheenjohtaja Kovacevin pyynnöstä. Kyllähän tämä käy. Joitakin kollegoita vielä puuttuu. Sitten on valmista äänestys päättyy. Hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 20. Edustaja Janna, kun on pyytänyt puheenvuoron. Fourth line. Puheenjohtaja neljännellä rivillä kompromississa 20 Täällä puhutaan koulutuksesta bulgariaksi ja kreikaksi, mutta missään tarkistuksessa ei ole mukana sanaa kreikka. Tässä tarkistuksessa puhutaan vain bulgariasta. Haluamme kohta kohdata äänestyksen, että voimme äänestää kompromissista ilman sanaa kreikka. Ja jos tämä hyväksytä, niin sitten siitä sanasta äänestetään kohta kohdalta, jos tämä sopii. Ok, la richiesta di, eh, è chiara la richiesta della collega. Ha chiesto di intervenire. Edustaja Howitt on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Niin, ne, jotka eivät ole kompromissikokouksessa, me päätimme siellä niin, varjoesittelijöiden kesken, että pysymme lähellä sovittua parlamentin sanamuotoa viime vuodelta, jossa oli mukana sana Kreikka. Tarkistin tämän sihteeristön kanssa vielä tänä aamuna. Minä tuen kuitenkin Jana kun oikeutta saada kohtakohdalta äänestys, joten meidän pitäisi äänestää kohtakohdalta. Minä pyydän, että säilytämme kuitenkin sanan niin, tekstin niin, että siinä on sana Kreikka. Ah, no. Allora, eh, e ok, allora votiamo, vi chiedo di votare sul... Äänestämme kompromissista 20 ilman sanaa Kreikka. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Nyt pyydän teitä äänestämään kompromissista 20 mukaan lukien sana kreikka, eli tällaisenaan äänet puolesta. Vastaan. We, we, we voted only. Äänestimme vain ensimmäistä pyynnöstä ilman sanaa Kreikka. Nyt meidän täytyy äänestää samasta tarkistuksesta, mutta mukana on sana. Così com'è? No, non rivoti su tutto, rivoti sull'inclusione della parola sì. greca. Va bene, allora abbiamo votato. No niin, äänestimme siis tästä ensimmäisestä pyynnöstä, jonka mukaan kompromississa 20 poistetaan sana Kreikka. Nyt meidän olisi äänestettävä samasta asiasta niin, että mukana on sana Kreikka. It's a split vote. It's a split vote. Okay? Facciamo un voto elettronico che è meglio. È chiaro? Onko asia selvä? Si tratta di uno split vote. Siis on kohta kohdalta äänestys. Äänestimme nyt ensimmäisestä osasta ja nyt äänestämme toisesta osasta. Ensimmäisessä osassa poistettiin sana kreikka ja toisessa sitten otetaan se mukaan sihteeristä pyytää minua tekemään näin, eikä minulla ole mitään epäilystä, e- etteikö tämä olisi muodollisesti oikein. Nyt siis pyydän, että äänestätte koneellisesti, ettei tähän tule mitään hämminkiä. Hyvä. Pyydän, että äänestätte nyt koneellisesti tästä asiasta. On the inclusion of Greece. Siis siitä, että mukana on sana Kreikka. No, no. Va bene? Allora vi chiedo di votare con provvedimento. Pyydän siis, että äänestätte nyt koneellisesti kreikkasanan mukaan ottamisesta kompromissiin 20. Vielä kolme kollegaa puuttuu. Nessun altro desidera votare, chiudo la votazione e facciamo... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sanan kreikka mukanaolo. 159 puolesta vastaan hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 8 kohta kohdelta Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa edelleen tarkistuksessa kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Tämä on kyllä tarkastettava koneellisesti. Toinen osa, tarkistus kahdeksan, toinen osa, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Nelonen raukea Kun kolmannen on hyväksytty loppuäänestys koneellisesti. astensio No, metri niente. Non voto. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty onnittelut esittelijälle. Questo voto unico sul... Ah. Ah. Don't we have a break for consultation? <laughs> No, no. no, for this one. We don't need any consultation now. Approvazione del progetto di relazione della Bene, allora a questo punto votiamo. No niin. Koneäänestys koskien Marokon kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmaa, ohjelmiin esittelijänä Ennemin Neits. Pyydän teitä äänestämään koneellisesti. Mancano quattro colleghi, ci siamo quasi, qualcun altro vuole aggiungere? Muutama vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Onnittelut esittelijälle.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 Bene, colleghe, passiamo al punto 14. No niin, kollegat, sitten siirrymme kohtaan 14 Euroopan parlamentin päätöslauselma Montenegroa koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta. Il collega Tannock. kollega Tannock. Kuten tiedätte, joulukuussa neuvosto päätti neuvottelua neuvottelut Montenegron kanssa. Taikka sinne päädyttiin siihen, että neuvottelut pitäisi aloittaa tämän vuoden kesäkuussa. Päätöslauselmassa edustaja Tanok analysoi tämän päätöksen poliittisia vaikutuksia ja muita Montenegron liittymiseen liittyviä näkökohtia. Annan puheenvuoron välittömästi edustaja Tanokille. Olkaa hyvä. And, uh... Again, my congratulations. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen vielä siitä, että teidän valittiin uudestaan. Tämä on toinen mietintö, jonka olen saanut esitellä valiokunnalle tällä vaalikaudella sen jälkeen, kun tulin niin sanotusti pysyväksi esittelyksi. En ole ihan varma, onko esitellä tämä oikea sana. Meillähän ei oikeastaan laadita mitään mietintöä lopputuloksena. Ehkä herra Brokin pitää tähän kysymykseen pureutua. Tämä on toinen mietintö, jonka olen esitellyt sen jälkeen, kun Montenegrosta tuli virallinen hakijamaa joulukuussa 2010. Ja nyt sitten on mukana viisumivapausjärjestelyssä koko Schengen alueella. Matkailu on vapautettu vuodesta 2009 lähtien. Nyt kun eilen kuuntelin keskustelua Aika surrealistisia kommentteja tuli Makedonian jäsenyydestä ja tätä ennen puhuttiin Bosnia-Herzegovinasta ja Albaniasta. Siksi tämä on varmaankin aika selkeä kysymys Montenegron kohdalla. Mä maata on aika helppo käsitellä pysyvänä esittelijänä, erityisesti mitä tulee sen edistyksen seuraamiseen kohti jäsenyyttä EU-ssa. Pieni on kaunista sopii todella hyvin tähän tapaukseen. Myöskin komission jäsenen kommentti, hän taisi olla oli Reen aikanaan ennen Fyylää, joka sanoi, että Länsi-Balkanilla Montenegro on hyvien uutisten tarina. Ja tämä varmaan on totta yhä tänä päivänä. 9. joulukuuta Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätettiin lykätä neuvotteluiden avaamista jäsenyydestä. Minun mielestäni tämä oli pettymyksen aiheuttava päätös maalle ja turhauttava varmasti sen poliittiselle johdolle. Ja mielestäni tämä päätös lisäksi oli poliittisesti, poliittisin perusteluin tehty johtuen joidenkin maiden sisäpoliittisesta tilanteesta, johtuen myös yleisestä pettymyksestä, laajentumiseen ja jonkinlaisen väsymykseen. Eikä tämä perustunut mihinkään erityisen todelliseen syyhyn, etteikö olisi edistytty Montenegrossa mitä tulee eri mm, standardien täyttämiseen, tavoitteiden täyttämiseen seitsemän avain prioriteetin kohdalla. Kun minä arvioin tätä maata, niin työ, maa on tehnyt erittäin kovaa työtä, jotta toimisi komission suositusten mukaisesti ja ryhtynyt tarvittaviin korjauksiin. Nämä erityiset alueet, joilla vaadittiin parannuksia, muun muassa parlamentin toiminta, yleiset menettelytavat, vaalilait, vaaleihin liittyvät kysymykset, suurempi ammattimaisuus hallinnossa. Tietysti kyseessä on pieni maa, jossa on pieni hallinto, mutta kuitenkin parannuksen, parannuksia tarvittiin. Samoin oikeuslaitoksen muutokset, korruption vastainen taistelu, toiminta, järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, joka usein on kuitenkin alueellinen ongelma, median vapauden varmistaminen ja miten tartutaan e- tiettyjen journalistien syytteisiin häirinnästä ja yleensäkin yhteistyötä, jolla voidaan parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja sen rakenteita. Minun päätöslauselmani kattaa eri kysymyksiä, talous, vaikeudet, joita maalla nyt on, kasvun kohdalla – Tietysti Montenegro, vaikkakaan se ei kuulu euroalueeseen, se kyllä käyttää euroa aika paradoksaalisesti valuuttana ja sillä on sitten ongelmia johtuen ehkä siitä, että se kuuluu valuutta-alueeseen, jota se ei voi suoraan eikä epäsuoraankaan mitenkään kontrolloida. Sitten kriisi, lama, tarvitaan uudistuksia eläkejärjestelmässä, pitää vapauttaa maata liiallista byrokratiasta, jotta voidaan rohkaista suoria ulkomaalaisia investointeja ja saada aikaan parempi yritys, yritysilmasto ja edistää talousta kasvua. Montenegro ansioksi voidaan laskea ja tämä hiukan hämännytti meitä, koska tämä liittyi veto-oikeuteen jonkin maan kohdalla. Se otettiin kuitenkin viime vuoden joulukuussa VTOhon mukaan. Ja tämä oli tärke, tärkeä viestanpylväs. Ja mietinnössäni Käsittelen myös kysymyksiä, jotka liittyvät poliittisiin kriteereihin, jotka liittyvät EU-jäsenyyteen, erityisesti kysymykset liittyvät etnisten ryhmien välisiin suhteisiin. Täytyy sanoa, että Montenegro on pieni, kohesinen maa. Tämä on aika pieni tekijä siellä, mutta silti tällaistakin löytyy. Tämä hiukan voi näyttää surrealistiselta tämä serbian kielen käyttöoikeus. Esimerkiksi en tiedä kyllä, miten erilaiset nämä kaksi kieltä toistaan ovat, Montenegron ja serbian kieli, jotka sitä puhuvat, josta näkevät eron. Sitten sukupuolien, sukupuolien välien tasapaino, vammaisten syrjintä, tämäkin on tullut esille aikaisemmin ongelmana. Sitten siis muuttaneiden ihmisten palauttaminen kotipaikoilleen. Se on erilaisia etnisiä yhteisöjä eri Jugoslavian alueelta, jotka ovat päätyneet sitten Montenegroon, eivätkä ole vielä palanneet tai voineet palata alkuperämaahansa. Sitten oikeuslaitoksen riippumattomuus ja tiedotusvälineen vapaus, niin kuin jo sanoin ovat esillä. Sitten käsittelen energiapolitiikkaa. Tehän tiedätte, Montenegrolla on erittäin suuret määrät vesivoimaloita ja nyt he pohtivat yhteyksiä Italian kanssa ja vievät myös sähköä. Tämä on erittäin tärkeä vientialue, sitten matkailu. Montenegro on ylpeä siitä, että se toimii ympäristön kannalta järkevästi, ottaa ympäristökysymykset huomioon. Se on tietysti pieni maa, mutta se on äärimmäisen kaunis luonnoltaan, sen on hieno rannikkoalue ja se on selkeä valtti sille. Se voi saada tuloja matkailun kautta sitten alueen yhteistyö naapurimaiden kanssa, mukaan lukien pieni rajakiista Kroatian kanssa, suuri kysymys, joka on Euroopan suurin yleisön mielessä on tietysti järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu, rahanpesu ja niin edelleen. Täytyy sanoa, että Montenegron hyväksi voidaan sanoa, että viime vuoden aikana se on huom- onnistuneesti vienyt tällaisia luovutussopimuksia loppuun Makedonian, Serbian ja Kroatian kanssa, siis kyse on rikollisista tai syytetyistä ja aikaisemmin tämä aiheutti närää alueella. Sitten tarkistusten aikaraja on toinen helmikuuta ja odotan suurella mielenkiinnolla, mitä kollegoilla on tänään kerrottavanaan. Ja haluan myös saada näistä kysymysten tarkistuksista. Täytyy sanoa, että viime vuonna minun mietintöni oli yksi kaikkein helpoimmista asioista, joka meni läpi ilman yhtään vastaan ääntä ja vain pieni määrä tarkistuksiakin tehtiin, joten nyt ehkä haluaisin hiukan enemmän teiltä kuulla muutosten muodossa ja yleisesti ottaen tämä valiokunta tietysti Toivottavasti valiokunta tukee Montenegroa ja sitä, että neuvottelut voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti, vaikka tiedämmekin, että neuvosto puhuu tämän vuoden kesäkuusta. En tiedä, miksi kesäkuu on valittu, mutta tällainen päivä on valittu ja toivottavasti tällä kertaa pitävät kiinni lupauksestaan. Ja neuvottelut myös sitten alkavat. Kiitos. No, niin, Bene. Eh, a questo punto apro il dibattito con... Eh... Hyvä, nyt aloitamme keskustelun varjoesittelijöiden kanssa. Ensimmäinen puheenvuoro kollega Ibrisagic. E, prego di contenere l'intervento l'interventin. Pyydän, että pidättäydytte kolmessa minuutissa. Herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin vain tukea edustaja Tanokin sanomaa. Olen samaa mieltä siitä arviosta, että Montenegro on yksi vähän helpommista tapauksista. Ja tämä on yksi yksinkertaisemmista päätöslauselmista, ainakin tältä alueelta, Balkanin alueelta. Olen myös samaa mieltä oli Reenin kannasta ja komission jäsen Fyylehän on vahvistanut tämän myöhemmin. Montenegro on menestystarina. Ja ne ongelmat, joita yleensä tällä alueella kohdataan, jotka liittyvät yhteistyöhön muiden valtioiden kanssa tai jännitteisiin maan sisällä, jotka liittyvät entisten ryhmien välisiin suhteisiin, niin voidaan sanoa, että näitä ongelmia ei Montenegrossa ollenkaan ole. Teksti tässä muodossaan oikeastaan ottaisin kaikki ne asiat, joita tällaiselta tekstiltä toivoisin. Enkä aio näillä näkymin esittää tarkistuksia. Hyvältä tämä näyttää. Meillä on pari päivää esittää tarkistuksia, aikaa esittää tarkistuksia. Jos niin olisi, niin ehkä ihan pikku sanamuotomuutoksia, mutta periaatteessa en haluaisi mitään muuttaa, en poliittiselta kannalta, enkä myöskään muuttaa rakennetta, koska mielestäni edustaja Tannock on erittäin hyvin kattanut kaiken taloudesta alueelliseen yhteistyöhön – ajatellen niitä asioita, joita aikaisemmin olemme osoittaneet. Ja nyt nähdään, että Montenegran hallitus, vaikka hallitus on muuttunutkin, niin hallitus on jatkanut niiden asioiden korjaamista, johon me olemme aikaisemmin puuttuneet. Joten näin tässä edistystä tämän verran tällä hetkellä. Mielenkiintoista kuulla, onko muilla kollegoilla enemmän sanottavaa, mutta periaatteessa tuen tätä tekstiä tässä muodossaan. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten seuraavana edustaja Färmä. Kolme minuuttia. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Suurkiitokset edustaja Tänökille. Minun mielestäni hänen tekstinsä on oikein hyvä. Olen SED-ryhmän varjoesittelijä. Viime vuonna teimme muutamia tarkistuksia. Jotkut niistä hän on nyt sisällyttänyt tekstiin. Ja hän on varmasti saanut tästä hyvän tekstin. Meillä taitaa olla laaja yhteisymmärrys Montenegron tulevaisuuden näkymistä ryhmien kesken. Muutamia tarkistuksia ehkä esitämme kuitenkin, mutta ei mitään suurempia. Periaatteessa kahdella alalla meidän pitäisi katsoa muotoiluita hiukan. Yksi liittyy korruptioon, oikeusvaltion periaatteisiin ja niin edelleen. Epäilyksettä Montenegro on, Montenegro on edistynyt erittäin hyvin, mutta edelleen pitäisi osoittaa parempia tuloksia täytäntöönpanossa. Siis ei asioita paperilla, vaan sitä, että todella yhteiskunta muuttuu, oikeusvaltion periaatteita noudatetaan ja arvot muuttuvat Montenegron yhteiskunnassa. Tässä muutamia sekä voitaisiin vahvistaa. Toinen ala, jota kommentoisin, on kansalaisyhteiskuntaan liittyvät kysymykset. Edustaja Sanok puhui sukupuolten välisestä tasa-arvosta, mutta on siinä muitakin asioita, kuten kansalaisjärjestöt, olosuhteet työmarkkinoille ja niin edelleen, joilla voitaisiin ehkä puhua vähän selkeämpää kieltä. Myös mitä tulee rahoitukseen, päärahoitukseen, että miten se toimii kansalaisyhteiskunnan eteen. Toinen seikka, josta olen ihan samaa mieltä edustaja Tänökin kanssa, on se, että pitäisi välttää sitä, että Montenegron neuvottelut hidastuvat, kun katsotaan muuta Balkania. Olemme nähneet nyt, että jossain maissa käydään kansallista keskustelua laajentumisesta ja hyvin yleisin sanoin ja luovutaan tästä regattamallista. Jokaista valtiota pitää arvioida – omien merittien pohjalta. Tämä on hyvin tärkeää. Nyt ei saa viivytellä Montenegron kanssa kun siksi, että muut alueen maat eivät toimi yhtä hyvin kuin Montenegro. Tässä olen edustaja Tänökin kanssa samaa mieltä aivan täysin. Esitämme muutaman tarkistuksen, mutta ne eivät ole niin valtavan suuria. Me olemme laajalti samoilla linjoilla. Kollega Weiglund, prego. Sitten Weiglund. Eh, hvala lipa gospod predsedujoči. Jaz bi rad na začetku tudi se... Kiitos. Ensin haluaisin kiittää herra Tanokia erittäin kunnianhimoisesta luovasta lähestymistavasta mietinnön yhteydessä. Olen myös erittäin kiitollinen siitä, että tämä on tiivis ja lyhyt. Tässä on kyse avoimesta pienestä valtiosta ja uskon, että voimme suhtautua myönteisesti sen aikaansaamaan edistykseen tiellä kohti EUta. Voin puhua nyt lyhyesti, joten ei tarvitse tai siis on hyvä, että emme tee runsaasti tarkistuksia. Meillä on vain muutama kommentti, jotka haluaisimme vielä mukaan tähän tekstiin. Olen samaa mieltä ajatuksesta, jonka kollega esitti ST-ryhmän suulla. Ei ole mitään syytä lykätä neuvotteluiden alkamista ja minä toivon, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa ollaan yhtä mieltä siitä, että Montenegro on menestystarina. Se on myönteinen esimerkki siitä, että mitään suuria ongelmia horisontissa ei näy, jotka voisivat vielä lykätä enemmän neuvotteluita. Haluaisin vielä korostaa sitä, että Montenegro on saanut aikaan tärkeissä kysymyksissä edistystä, jotka, jotka ovat tulleet esille paljon. Erityisesti puhun korruptiosta. Mielestäni on aivan totta, että Montenegro on tietoisesti ponnistellut ja se on myös edistynyt asiassa. Se on saanut aikaan yhteydet kaikkiin naapurimaihinsa ja se on valmis olemaan yhteistyössä myös Interpolin kanssa. Sitten seuraava asia. Tiedotusvälineiden vapaus ja välikohtaukset, joita aikaisempina vuosina on voitu todeta. Hyökkäykset journalisteja ja toimittajia kohtaan tota, ne, niin ne nähtiin tavallaan tällaisena itsepuolustuksena jotenkin, ja nyt näitä tapauksia on kuitenkin paljon vähemmän, niitä on tuskin enää ollenkaan viimeisten tietojen mukaisesti, ja lainvalvontavirastot tekevät kovasti työtä tutkijakseen tämän tyyppisiä välikohtauksia, jos niitä tapahtuu. Tämä on osa poliittista kulttuuria, jonka pitäisi orgaanisesti tavallaan kasvaa vielä enemmän. Ja journalistien ongelmien ratkaisu on sellainen asia, joka suurin piirtein aikaisemmin siellä on hyväksytty. Mitä tulee näihin rajakysymyksiin, haluaisin sanoa, että minun tietojeni mukaisesti on suunniteltu, suunniteltu kokous, sekä valtuuskuntakokous valtioiden päämiesten välillä, Kroatian ja Montenegron välillä – he haluavat viedä tämän asian Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Sitten ortodoksen kirkko, se on jaettu serbialaiseen ja montenegrolaiseen kirkkoon. Tämä aiheuttaa närää yhteiskunnassa. Se on todellinen ongelmakohta, mutta kuitenkaan tätä asiaa ei voida ratkaista valtion tasolla. Kirkkojen täytyy itse tehdä tehokkaampaa yhteistyötä asiassa. Sitten kiinnittäisin vielä asianne yhteen asiaan. On tärkeää olla luomatta tästä tilannetta, että puututaan Montenegron ja naapurimaiden sisäisiin asioihin. Montenegron pitäisi luopua tai puolueet tai vähemmistöt, jotka ovat lojaaleja Belgradille, niiden ei pitäisi painostaa mitenkään Montenegroa. Kiitoksia sitten Tsek, kolme minuuttia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kollega Tanokia kiittää tästä mietinnöstä. Se on hyvä, lyhyt ja ytimekäs. Minä Haluaisin ottaa esiin kolme seikkaa, joihin aion esittää tarkistusta. Toivon, että saan esittelijän tuen niille. Ensin hyvistä puolista kuitenkin joka tapauksessa tuo kohta yksi. Viimeistään kesäkuussa 2012 pitäisi aloittaa neuvottelut tuemme. Sitä täysin myös korruptiokohtaa pidän erittäin hyvänä. Mutta kolmella alalla mielestäni mietintää pitäisi vahvistaa. Ympäristö, energia, talous – jo edellisen mietinnön yhteydessä otimme esiin tuon patohankkeen. Talouskilpailukysymys on edelleen auki ja tämä liittyy hyvin tärkeään luonnonsuojelualueeseen. Meidän on ajateltava luonnon monimuotoisuutta. Ja tässä mielestäni seuran tarjouskilpailun menettelyn yhteydessä on todella toimittava täysin avoimesti. Alueelta meidän pitäisi vaatia myös strategiaa siinä, miten vesivoimaa voidaan käyttää järkevästi. Minä en todellakaan vastusta vesivoimaa, voimaa, mutta pitää huolehtia siitä, ettei vaikuteta liian kielteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja samalla otetaan huomioon matkailuvaltiot. Toisaalta Kollega Tanak, ihmisoikeudet, syrjimättömyys, mainitsitte jotain, mutta ette maininneet syrjintää, joka liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen. Se on jätetty ulkopuolelle ja tässähän viime vuonna oli tapauksia, kun valtuuskunta oli siellä, kollega Kacin oli ensin tällaisessa tapahtumassa ja homofobisista syistä siellä käytettiin kyynelkaasua – ja järjestö, joka tämän tapahtuman järjesti, joutui jopa saman poliisit sinne tiloihinsa. Tärkeää on, että puhutaan ihmisoikeuksista ja syrjimättömyydestä. Siellä on muistiokin joidenkin homojen ja lesbojen järjestöjen kanssa tehdystä sopimuksesta, mutta tähän suuntaan meidän pitäisi siis kulkea ja minä teen tarkistuksia tämän suuntaisesti. Hier braucht es auch gesetzliche Änderungen insgesamt wie das gesamte der Gesetzesrahmen. Ja lisäksi transihmisten asema on otettava huomioon niin, että tämäkin vähemmistö huomioidaan. Toivottavasti voin tehdä tarkistuksia ja saan teidän tukenne. Ja sitten kansalaisjärjestöt, tiedotusvälineet, tekin on mainittu siellä, mutta mielestäni olisi hyvä vielä tiukemmin puhua tiedotusvälineistä ja kansalaisjärjestöistä ja juuri oikeudesta saada tietoa ja saada pääsy asiakirjoihin. Se on tärkeää, koska ei voida sallia sitä, että häirintää tapahtuu edelleen hallituksen tai muiden viranomaisten puolelta, kun tietoa haetaan. Tässäkin on varmasti parantamisen varaa ja aion tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia kaiken kaikkiaan kuitenkin. Kiitos, me olemme oikealla tiellä. Grazie. La parola al collega Huntis. Kiitoksia sitten kollega Huntis. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως η υπόθεση της ενταξιακής... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, luulenpa, että tämä Montenegron liittymiskysymys on hyvin yksinkertainen, kaikkein yksinkertaisin näistä Länsi-Balkanin maista kaikki poliittiset ryhmät ovat liittymisestä yhtä mieltä ja minun ryhmäni myöskin. Sitten tästä mietinnöstä ja Ratanakin esityksestä. En tiedä, mihin hän viittasi, kun hän sanoi, että eilen keskustelussa Fyromista mentiin aivan surrealistiselle tasolle. En tiedä oikein, mihin hän viittasi tässä. Ehkä hän tarkoitti kesken olevia asioita muiden maiden kanssa. Jos näin on, niin Montenegron kohdalla onneksi meillä ei ole tämän tyyppisiä ongelmia naapurimaiden kanssa. Mutta minun mielestäni täällä on muita surrealistisia asioita, jotka ovat pikemminkin mielestäni realistisia. Ja tässä mietinnössä seurataan hyvin klassista yksinkertaista skeemaa. Kyseessä on maa, joka haluaa olla EUn jäsen. Ensimmäisenä tästä liittymisestä osallistuminen NATOon. Mistä lähtien sitä on pidetty kriteerinä Euroopan unionin liittymiseksi ja se nähtäisiin hyvän asiana. Ymmärrämme kyllä tuon aikakauden surrealismin, mutta tuolla alueella NATO ei ole missään mielessä suosittu, vaan kyseessä on järjestö, joka, aivan kuten eilen sanottiin, ei edusta tämän alueen kansalaisia millään tavalla. Toiseksi mitä pyydämme maalta, mikäli näitä lukuja ryhdytään käsittelemään. Eilen oli Montenegrossa mielenosoitus säästötoimia vastaan. Mitä me nyt tässä mietinnössä sanomme? Toteamme, että Montenegrossa sovelletaan sääntöjä, jotka koskevat vapaata kauppaa, vapaita markkinoita. Elämme säästöjen aikaa ja kaikki nämä säännökset mielestämme ovat ainoa tapa päästä eteenpäin. Mitä sitten tapahtuu palkkatasolle, työttömyydelle, kansalaisyhteiskunnalle, valtion puitteille? Sillä onhan Muistettava, että on olemassa vaatimuksia, Kööpenhaminan kriteerit ovat olemassa ja niin kuin niitä tänä päivänä tulkitaan, niin meidän äh, olen sitä, olen sitä mieltä, että nyt sovelletaan liian tiukkoja säästöohjelmia ja säännöksiä näihin maihin, jotka pyrkivät liittymään Euroopan unioniin. Mietin tässä, minkälaista talouspolitiikkaa olisi noudatettava, kun arvioidaan sosiaalisia ongelmia, kuten työttömyyttä ja monia muita asioita, jotka liittyvät tähän. Mutta palaan tähän myöhemmin. Eilisen mielenosoittajat osoittivat mieltään korruptoituneen korruptoitunutta hallitusta vastaan. Tätä Montenegron korruptiokysymystä olisi vielä tutkittava. Kiitoksia sitten kukaan äh, Montenegron kanssa suhteessa vastaa vastaan valtuuskunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä aikaisempiin puhujiin, jotka myönteisesti arvioivat edistystä Montenegrossa, kun se pyrkii EU-hun lähentymään sitä. Ja haluaisin myös onnitella herra Chanokia laadukkaasta mietinnöstä, jonka hän on tehnyt – se heijastelee objektiivisesti ja realistisesti tilannetta maassa. Maa on toiminut hyvin integraatioprosessissaan ja olen tyytyväinen, että viime vuonna se sai hakijamaan aseman. Toivon, että prosessi etenee sujuvasti ja Montenegro aloittaa todellakin neuvottelut tänä vuonna. Neuvot neuvotteluista ei tule helpot ja onkin oikein aloittaa kaikkein vaikeimmista luvuista. Tässä mielessä haluaisin suositella sitä, mitä Montenegro suurlähettiläs on todennut. Hän on pääneuvottelijana EUn kanssa Tämä koski seitsemää prioriteettialuetta, jotka komissio määritteli 2010 edistysraportissaan. Olen samaa mieltä herra Sanokin kanssa siitä, että huomattavaa edistystä on tehty, kun on pyritty näihin avaintavoitteisiin, erityisesti mitä parlamentin toimintaan, sen työjärjestykseen ja samoin saatu laki puolueiden rahoittamista, mutta myös muilla avainkysymyksillä alueella, kuten oikeuslaitoksen uudistaminen, järjestäytynyt rikollisuus ja korruption vastainen toiminta. Olen myös iloinen, että erityistä huomiota tässä kiinnitetään koulutuslakiin. Viime vuonna löydettiin laaja poliittinen kompromissi asian taakse. Talouskysymyksissä Montenegro on parantanut budjettitilannettaan vastasin kriteerien muka- mukaisesti. Se liittyy viime vuonna VTO, ja tämä on myös sellainen kysymys, jossa maa on toiminut varsin onnistuneesti. Näin. Lähtökohdat ovat varsin hyvät ennen kuin neuvottelut avataan ja toivon, että asiat etenevät oikean suuntaisesti. Kuitenkin vielä on alueita, joita pitää huolella seurata. Meidän pitäisi odottaa jatkuvia ponnisteluita korruption vastaisessa toiminnassa, erityisesti kaikkein korkeimmilla tasoilla maassa, ja pitää seurata, seurata valpaasti tällaisia tapauksia, kuten esimerkiksi tämä te- televiestintälaitosten yksityistäminen. Pitäisi myös saada enemmän yhteistyötä aikaan kansalaisyhteiskunnan kanssa ja ta- taata meidän vapaus. Lopuksi vielä puheenjohtaja tekstiluonnos antaa hyvän tilaisuuden lisäkeskusteluille asiasta ja minä toivon, että tämä kaikki auttaa Montenegroa seuraavissa vaiheissa integraatioprosessissa. Kiitos. Grazie, questo punto gli interventi de... Kiitoksia. Sitten muiden kollegoiden puheenvuorot. Pyydän, että puhutte enintään kaksi minuuttia. Ensimmäisenä kollega Kacin. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. I want to congratulate... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella edustaja Tännökiä. Tämä mietintö on hyvässä tasapainossa. Se on hyvä. Puhun varmasti suuren enemmistön nimissä, kun sanon, että pidämme tervetulleena sitä, että neuvottelut lähtevät liikkeelle kesäkuussa. Pieni maa, pieni talous, mutta ajatellen poliittista johtajuutta Montenegrosta on tullut esimerkki muille Länsi-Malkanin maille siitä, miten yhdistymispolitiikka voi kehittyä. Meidän pitää siksi olla kannustavampia ja lähteä neuvotteluihin kesäkuussa. Kun Montenegro alkaa neuvottelut, mikään ei ole entisellään Länsi-Balkanilla, koska muut maat saavat hyvän kannustimen pysyä tässä vauhdissa mukana. Naapureita on siellä paljon, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Kosovo, Banja jäävät taakse tässä kehityksessä jälkeen. Ja näin voidaan myöskin toivoa, että Makedonian nimikysymys saadaan selvitettyä. Tärkeää on, että edistytään korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Elättelän mukaan pitää lähteä toimiin tuomioistuimissa järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Oikeusvaltioiden ja poliisien taistelumahdollisuuksia on tässä vahvistettava. Jäsenyysneuvottelut ovat erityisen tärkeitä, kun ajatellaan oikeusvaltiota. Luku 23 oikeuslaitos ja perusoikeudet on au- kun se on auki, niin silloin voidaan nopeuttaa oikeuslaitoksen uudistamisprosessia ja huolehtia siitä, että tämä prosessi jatkuu hyvään tahtiin hyvin siellä on jo lähennetty lainsäädäntöä joillain alueilla yhteisön lainsäädäntöön. Jatkotyö on toki tarpeen, kuten mietinnössä oikein painotetaan. Haluaisin kuitenkin painottaa tiettyä tärkeää seikkaa, joka on tärkeä, kun ajatellaan suurta yhteisymmärrystä, joka on saatu koulutusalalla. Kielikysymys nimittäin. Olen iloinen siitä, että niin vastuullisesti on päästy historialliseen sopuun ja näin on rauhoiteltu siellä tilannetta. On hyvä, että voidaan täytäntöön panna periaatteita, joilla tuetaan todella monietnisen yhteiskunnan teseloa. Toivon, että tämä viesti kuullaan hyvin sekä alueella että kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Peterle, Kiitoksia lopuksi kollega Peterle kaksi minuuttia. Sitam kollegu Tanuku za temelito in stvarno poročilo zadeve popisal ta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiitellä Tänokia realistisesti ja hyvästä mietinnöstä. Hän on esittänyt asiat niin kuin ne ovat, mutta tiedämme, että koska maa on pieni, se ei välttämättä johda siihen, että mietintö on lyhyt. Tämä teksti on lyhyt siksi, että Montenegro on edistynyt niin hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt on oikea aika aloittaa neuvottelut. Toivon, että maa on edelleen yhtä dynaaminen ja että se täytäntöönpano oikeusvaltioperiaatteita vapaata markkinataloutta ja täyttää kaikki kriteerit näissä neuvotteluissa. Kiitos. Ja kollega Tannok, grazie. Sitten kollega Tanok, päätelmät. Uh, niin, tämä, mitä kuulin, vahvistaa näkemystäni vielä siitä, että Montenegro on hyvin pysy tiukasti edistyksen tiellä kohti EU-jäsenyyttä, ja nyt se todellakin pitää mahdollisimman nopeasti voida avata neuvottelut virallisesti, ja tietysti olen tyytyväinen kommenteista herra Jörän Farmilta siitä, että sitä pitää arvella sen omiin ansioihin perustuen, emmekä jatkuvasti voi nostaa rimaa ylös sisäpoliittisiin syin, kun ihmiset pyrkivät vastustamaan laajentumista sinällään. Olen, kiitän myös muita puhujia ja odotan mielenkiinnolla sosialistien SD-ryhmän tarkistuksia kansallisyhteiskunnan vahvistamisesta ja korruption vastaista toimista ja median toiminnasta. Haluan kiittää myös Alden edustajaa hänen kommenteistaan ja erityisen ty- tyytyväinen olisin saadessani häneltä erikoistietoalueesta, koska hän on asiantuntija ja hän, hän taisi mainita tällaisen kokouksen, josta en tiennyt koskien rajakiistaa. Ehkä hän voisi yksin, yksityiskohtaisemmin käsitellä Serbian ja Montenegron kirkollisia erimielisyyksiä. En usko, että tämä kuitenkaan välttämättä vaikuttaa siihen, miten avataanko neuvottelut, erityisesti tämä kiista kahden ortodoksikirkon välistä Rouva Lunacek. Tietysti minä tuen suurempaa avoimuutta tarjouskilpailussa, mutta en tue mitään vihreiden ehdotuksia, jotka vakavasti vaikuttaisivat Montenegron talouteen ja sen itsemääräämisoikeuteen talouskysymyksissä ja energia-asioissa. Mutta tietysti suhtaudun myönteisesti tarkistuksiin, joita haluatte tehdä. Rova Lunacek, äh, LGBT-ihmisten oikeuksista sitten äh, GUE-ryhmästä, edustaja Huntis, hän viittasi erityisesti NATOon. Tietysti NATO-jäsenyys ei ole mikään kriteeri EU-jäsenyydelle, mutta se antaa kuitenkin hiukan suuntaa, onko maa demokraattisesti ja taloudellisesti kypsä, jos NATOkin pohtii kyseisen maan jäsenyyttä. En tukisi sitä, että poistettaisiin nato sanakohdasta Oliko se nyt hetkinen? Joo, se on kappaleessa C, koska tässä vain kuvataan ja viitataan Montenegron ulkopoliittiseen suuntautumiseen ja tavoitteisiin. Mainitsen vain tämän yksi maan tavoitteesta ja se antaa mielestäni viitteen siitä, että se pyrkii tällaiseen euroatlanttiseen suuntaan ulkopolitiikassaan. Kukan olen aina tyytyväinen hänen viisaista sanoistaan. Hän on todellakin suuri asiantuntija tällä alueella ja hänellä on suurta kokemusta ulkopolitiikasta, joten mielelläni otan kommenttia sinulta vastaan. Sitten edustaja Katz, kiitän myös sinua asiantuntijakommenteistasi. Ja jos haluat tehdä mitään tarkistuksia, erityisesti roolista, jota ymmärtääkseni kuvaat Montenegro, joka on pieni maa, mutta kuitenkin myös tällainen rehellinen välittäjä kiistoissa naapurimaiden kanssa tällä alueella. Jos voisit kuvata tätä tarkemmin esimerkkein, koska olen tällaista kuullut itse, mutta he haluaisivat toimia tällaisena neutraalina, rehtinä, välittäjänä muiden maiden kanssa Balkanilla. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen plussa maalle. Herra Peterle ja muutkin osoittivat suhtautuvat myönteisesti minun mietintööni. Niin kuin sanoin, oli, olin onnekasta sain laatia tällaisen mietinnön näin selkeästä aiheesta helposta tavallaan. Ja mielelläni otan vastaan mitä tahansa tarkistuksia teiltä ja odotan sitten myös keskustelua ja äänestystä jatkossa. Mutta kaikkein tärkeintä tietysti on tämä neuvotteluiden virallinen aloittaminen mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Charles. Tanok. Kiitoksia Charles Tanok. Muistutan teitä siitä, että tarkistusten jättämisen määrä aika on toinen helmikuuta kello 18. Kiitoksia. Jatkamme kello 11. Meillä on tärkeä tapaaminen. Aiheena on arabivallan kumoukset vuotta myöhemmin. Ja täällä on seuranamme arvovaltaisia vieraita ja kansallisten parlamenttien jäseniä. Tavataan siis kello 11.

Mhm. Colleghi, è tempo di iniziare. Vi prego di... No niin, kollegat. Eh, jatkamme kokousta. Pyydän teitä istutumaan paikoillenne. Meillä on tulossa hyvin kiinnostava keskustelu arabivallankumouksesta vuotta myöhemmin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kutsuvieraamme on hyvin tervetulleita vieraita kansallisista parlamenteista. Haluaisin kiittää teitä kaikkia vieraita siitä, että olette tulleet tänne ajankohtaiseen ja kiinnostavan keskustelumme mukaan. Aiheena on todella arabivallankumoukset vuotta myöhemmin. Täällä on todella kansallisista parlamenteista jäseniä Tämä on hyvin tärkeää. He osallistuvat äh, aloitteeseemme, jonka pyrkimyksenä on parantaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan demokraattista ulottuvuutta. Ja tämä vastaa täysin Lissabonin sopimuksen henkeä. Euroopan parlamentti halusi tällä aloitteella jälleen kerran korostaa sitä, kuinka tärkeää on kiinnittää huomiota näihin syvällisiin muutoksiin, joita on tapahtumassa Välimeren etelärannalla. Siihen liittyy toki myös jotenkin huolia. Vuosi sitten Tunisian kansa kapinoi autoritaarista Ben Aliin vastaan ja otti kohtalon omaan, omiin käsiinsä. Tunisian mielenosoitukset aiheuttivat samankaltaisia mielenosoituksia muissakin arabimaissa. Ja Euroopan parlamentti oli aivan ensimmäisten joukossa onnittelemassa näitä maita näistä tapahtumista. Ne osoittavat arabi, arabikansalaisten uutta vapauden janoa. Euroopan unionilta tarvitaan nyt kiireellisiä vastauksia, johdonmukaista toimintaa näiden historiallisten tapahtumien suhteen, mutta ottaen huomioon myös objektiiviset olemassa olevat erot kyseisten arabivaltioiden välillä, niiden pyrkimyksissä demokraattisen kehityksen. Meille on hyvin tärkeää koota pöydän ääreen Euroopan unionin ulkopolitiikan edustajat, erityisesti edustaja Euroopan ulkoisen hallinnosta ja komissiosta, että voisimme yhdessä aloittaa pohdinnat välittömistä ja tulevista haasteista, joita näistä arabivallankumouksista seuraa. Turvallisuus, vakaus ja demokraattinen kehitys instituutiossa ovat tärkeitä asioita. Olisi myös ähm, äh, arvioitava tätä asiaa neuvostossa. Täällä on äh, myös kyseessä Venetsian komitean äh, työ ja olisi sieltä voidaan saada hyvin arvokasta tukea todelliselle demokraattiselle murrokselle näissä maissa. Amerikkalaiset kumppanimme ovat yhtä mieltä siitä, kuinka näemme välimeren eteen rannan ystävämme niin, että he pääsisivät todella demokratian päin. mukana me on William Taylor, suurlähettiläs. Haluaisin kiittää häntä. Kutsumme hyväksymisestä ja hänkin tukee tällaista yhteistyötä, joka, josta hyötyisivät kaikki osapuolet, jotka ovat mukana demokratian ja oikeusvaltio rakentamisessa arabimaailmassa. Huolenaiheita on paljon. Yhteinen poliittinen lähestymistapa on ehdottoman välttämätön. Lopuksi haluaisinkin todeta, että aloitamme ensimmäisen keskustelun, jota johtaa kollegani Anton Pirantonia Pantseeri. Kiitoksia. Bien, grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn tervetuloa toivotuksiin näille kolmelle vieraallemme. Bernardino Leon, EUn erikoislähettiläs Välimeren eteläpuolella, sitten suurlähettiläs William Taylor, keski- ja Lähi-idän siirtymäajan erikoiskoordinaattori Yhdysvalloista ja sitten Gianni Bucchioni, Venetsian komitean puheenjohtaja Euroopan komissiosta. Olen sitä mieltä, että tämä keskustelun kautta voisimme lähestyä aihetta käytännönläheisesti eh, käsitellen eh, siirtymäajan tosiasioita. Esittelijät ovat eh, jatkuvasti yhteyksissä Välimeren ja Etelärannan edustajiin heille myönnettyjen valtuuksien mukaisesti, erityisesti herra Leonin valtuudet liittyvät uuteen naapuruspolitiikkaan, jonka tarkoituksena on tukea Välimeren etelärannan kumppaneitamme heidän demokratiapyrkimyksissään useisiin äh, aloitteisiin on ryhdytty kumppanimaiden kanssa. Onko tärkeää tuntea nämä äh, aloitteet? Äh, Vaalejakin, on jo järjestetty Tunisiassa ja Egyptissä koko alueelta on tullut uutisia viimeiset Libyasta. Sitten suurlähettiläs Taylor, hänen mandaattiin liittyy samantapaiset poliittiset pyrkimykset. Tarkoituksena on tukea arabimaailman muutoksia. Ja näistä muutoksista halutaan lisää tietoja ja pyritään konkreettisiin toimiin poliittisella ja taloudellisella alalla. Toivomme, että suurlähettiläs Taylor antaisi meille oman näkemyksensä uudesta poliittisesta tilanteesta näissä arabimaissa vallankumousten jälkeen. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat sitoutuneet omalla tavallaan tukemaan demokraattista siirtymää näissä maissa ottaen huomioon niin niitelemavat että Me, meitä siis kiinnostaisi se, kuinka voisimme koordinoida ponnistelujamme. Sitten Euroopan neuvosto. Euroopan neuvostokin on ollut tässä mukana Venetsian komitean myötä. Herra Bukikio on täällä edustamassa Venetsian komitea Euroopan neuvostossa. Hän on jatkuvassa vuoropuhelussa poliittisten osapuolten ja kansalaisyhteiskunnan ja yliopistomaailman kanssa. Erityisesti perustuslaki juristienkin kanssa hän on vuoropuhelussa. Ja haasteena ovat lähinnä oikeu- eri instituutioiden muutokset. Tunisiassa on parlamenttivaalit ja Egyptissä myöskin. Nämä ovat erityisesti kiinnostavia asioita. Lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron Bernardino Leonille ja muistutan vieraita, että jotta voisimme keskustella myöhemmin ja saada vastauksia vierailta. Anna teille 10 minuuttia puheenvuoro. Puheaika kullekin. Bernardino Leon, olkaa hyvä. Grazie, grazie mille. Uh, good morning. And, uh, it's a great... Kiitos, kiitos oikein paljon. Hyvää huomenta. On hienoa, että voin palata tänne Euroopan parlamenttiin. Olen ihan ulosta asti pitänyt tärkeänä tätä vuoropuhelua teidän kanssanne. Ja kun useat eteläiset kumppanimaat ovat niin tärkeitä, ja jos ajatellaan siellä uusia parlamentteja, niin parlamentaarikkojen rooli Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa on niin tärkeä. Siksi on hienoa, että pääsen tervehtimään myös kaikkia kansallisten parlamenttien edustajia. Tällainen parlamenttityö on todella tärkeää. Meidän roolinamme, meidän yhteyksissämme näihin uusiin viranomaisiin pidämme tärkeänä myös teidän yhteistyötänne, teidän suhteitanne näihin uusiin kansanedustuslaitoksiin? Mielestäni tässä kokouksessa on tarkoitus keskittyä erityisesti kansainvälisiin seikkoihin, eri tahoihin, Yhdysvaltoihin, kansalaisjärjestöihin, Euroopan unionin toimiin. Poliittinen, sosiaalinen ilmapiiri nyt Välimeren eteläpuolella. Joskus suhtaudutaan hiukan skeptisesti eri suunnista ja voin ymmärtää, että näin on. Jos esimerkiksi katsotaan esimerkiksi Egyptissä kyselyiden tuloksia, jos ihmisiltä siellä kysytään esimerkiksi kansainvälisistä kumppaneista, niin yleensä Eurooppa ei ole siellä ihan ykkösalueena. Ihmisillä on joskus sellainen tunne, että meidän pitäisi odottaa ja katsoa, mitä näissä maissa tapahtuu, ennen kuin lähdetään toimiin, ennen kuin päätetään tulevista strategioista. Minun viestini tässä yhteydessä on se, että näin ei tulisi tehdä meidän eurooppalaisten pitäisi käyttää mahdollisuuksiaan. Kansainvälisellä yhteisöllä on valtavat mahdollisuudet olla vaikuttamassa siihen, mitä alueella tapahtuu. Me emme voi olla sivusta katsoja. Meidän on oltava täysin mukana kaikkien toimielinten puolelta. Täytäntöönpanevat lakia säätävät, kaikki on saatava kantamaan tätä EUn ja kansainvälisen yhteisön vastuuta. Pyysitte minua kommentoimaan vuoropuhelualoitteita eri maiden kanssa vaalien jälkeen, eli prosessien jälkeen eri maissa kommentoida sitä, miltä haasteet näyttävät lähitulevaisuudessa ja katsoa kansainvälisiä suhteita tässä mielessä. Lyhyesti puhuisin näistä alueen maista Tunisiasta ensin. Kuten tiedätte, meillä oli Task Force, joka valmisteli ei ainoastaan yhdessä Tunisian hallituksen kanssa, vaan myös poliittisten puolueiden, Tunisian kansalaisyhteiskunnan kanssa. Monet edustajat olivat mukana tässä työssä ja tämä tasoitti tietä, jotta päästäisiin tekemään yhteistyötä uusien viranomaisten kanssa kolme poliittista puoluetta koalition jäseniä, näitä CPR, ja sosiaalidemokraatit olivat mukana valmistelemassa tätä task force-työtä ja valien jälkeen ollaan totta kai läheisessä yhteistyössä ainakin näiden kolmen puolen eh, puheenjohtajan kanssa. Huomenna lähden matkalle jälleen tapaan pääministeri Dibalin. Siellä se on toinen tapaamiseni hänen kanssaan vaalien jälkeen. Ensimmäinen oli hyvin mielenkiintoinen kokous ihan pari päivää ennen kuin häntä pyydettiin hallituksen muodostamiseen. Se oli hyvin pitkä kokous. Voin kommentoida jälkikäteen. Minulla oli mahdollisuus käydä läpi hyvinkin hankalia kysymyksiä ja näin, että hän oli hyvin henkilökohtaisesti sitoutunut sovintoon, yhteyteen EU-hun, Yhdysvaltoihin, kansainväliseen yhteisöön ja minusta tuntuu, että hyvin pian saamme kuulla hyvin tärkeitä uutisia ja viestejä uudelta pääministeriltä Tunisiassa, mitä tulee aivan erityisiin suhteisiin, joita hän haluaa hoitaa EUn suuntaan. Tämän matkan jälkeen on tarkoitus saada Task Force-ryhmän kokous, joka huolehtii seurannasta. Se on hyvin tärkeää niin että vahvistamme yhteyksiä uusiin tunnisialaisiin viranomaisiin. Ja painotan vielä sitä, että tämän parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooli on, on tässä tärkeä. Jordaniassa olen käynyt usean kerran kuningas Abdallan kanssa. Olen, tav- olen tavannut hänet ja hän todella halusi uudistuksia hänen aikataulunsa uudistuksille vaaleille tänä vuonna. Voidaan sanoa, että Jordania ihan korkeimmalta tasolta, sillä pääministeri, ulkoministeri, muut ministerit ovat tiukasti sitoutuneita. Mutta kaksi ministeriä, parlamenttiasioista vastaava ministeri ja lainsäädäntö, pääministeritehtäviä hoitavat ovat kaksi keskeistä ministeriä ja heidän kanssaan yhteydessä olemme olleet näkemässä kaikkia niitä lakeja, joita siellä valmistellaan tällä hetkellä tulevan kahden kolmen kuukauden ajalle ja näin luodaan pohja uudistushankkeille. Edellisen käyntini aikana järjestimme kokouksen 11. päivä toukokuuta poliittisen puolueen kanssa – Toista kertaa tällä poliittisella puolueella on mahdollisuus tavata hallitusta Euroopan unioni oli kutsuttu huoneeseen mukaan osallistumaan tuohon vuoropuheluun. Kokouksen lopuksi jotkut tämän poliittisen puolueen edustajat, mukaan lukien painottaisin, että oppositiopuole oli mukana hyvin avoimissa keskusteluissa ja nämä edustajat kertoivat meille, että kun siellä tiukasti keskustelua käytiin, niin ensimmäistä kertaa nähtiin, että myös kansainvälinen taho oli siellä mukana. Ja tämä auttaa siirtymäkauden töitä. Näiden Jordanian 11 puolueen lisäksi kansalaisyhteiskuntaan olemme yhteydessä. Me olemme tavanneet yli 20 kansalaisjärjestöä tuossa maassa. Seuraavana Task Force, työryhmä – helmikuun lopulla. Olen varma, että samoin kuin Tunisian tapauksessa, joilla oli hyvin tärkeä edustus täällä, täältä parlamentissa, Antonio Panzeri ja edustaja Franka ja muut parlamentin jäsenet olivat siellä läsnä. Toivon, että Jordanian tapauksessa näin myös on. Egyptissä tällä hetkellä – on vähän taukoa, kun vaalit on pidetty, tulokset tiedetään, presidentinvaalit ja siirtymä siviilihallitukseen. Toivomme, että nyt saadaan aikaan koalitio, jossa on muita poliittisia puolueita mukana. Me olemme läheisissä yhteyksissä ja matkustamme helmikuun ensimmäisellä viikolla sinne, joten me olemme tiukasti yhteistyössä väliaikaishallintoon, kaikkiin puolueisiin ja kansalaisjärjestöihin. Jälleen kerran Egyptin kanssa olemme yhteydessä todella moniin kansalaisjärjestöihin. Marokon tapauksessa ihan sama. Valmistelen ensimmäistä vaalien jälkeistä matkaani. Hyvin läheiset yhteydet siis. Marokon tapauksessa haluaisin painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että parlamentti lähtee yhteyksi Marokon kanssa. Marokko elää aivan erityisiä aikoja vaalien jälkeen ja on ratkaisevan tärkeää olla yhteistyössä, kun tiedetään, että siellä vaikeita päätöksiä tehdään. Ja todella halusin painottaa sitä, miten tärkeä tehtävä parlamentilla on Libyasta lopulta – ensimmäinen workshop-tapaaminen ensi viikolla 30. ja 31. päivä tammikuuta. Kokousessa EUlla on erityisvastuu yhdessä YK, Maailmanpankin ja IMFn kanssa olemme vastuussa siitä, että koordinoidaan kansainvälisiä ponnisteluita. Eri edustajat eri maista ovat mukana tässä prosessissa ja tätä koordinointityötä tehdään kolme tahon välillä. Minä toivon, että hyvin pian yhdessä tämän kokouksen lisäksi voidaan järjestää samantyyppinen kokous kansalaisjärjestöjen kanssa. Luultavasti helmikuussa ja näin voimme olla yhteyksissä Libyan vaalien valmistelut siellä tietenkin keskeisimpänä tavoitteena, mutta samalla yhteistyö hallituksen kanssa, jotta voidaan auttaa tätä maata palaamaan normaalioloihin sosiaalipalveluiden, turvallisuuden ja muiden alojen välillä. Haasteista vielä lyhyesti, kun olen painottanutkin jo sitä aikaisemmin. Taloudellinen ja poliittinen työ pitää saada kulkemaan käsi kädessä. Tässä uudistuksissa on kyse vapaudesta, ihmisarvoista, mutta halutaan siis vapautta, mahdollisuus äänestää, mutta samalla halutaan myös työpaikkoja – ja siksi työpaikat ovat todella kriittinen haaste tässä. Kansainväliseltä yhteisöltä vaaditaan ei ainoastaan sitä, että annetaan vastauksia kehityksen yhteistyön alalla. Näillä mailla on myös tuottamisen mahdollisuuksia, mahdollisuus saada aikaan toimiva talous. Joten haluaisin painottaa sitä, että aloina kauppa, investoinnit, maatalous ovat todella keskeisiä aloja jos halutaan näille maille toimivat taloudet. Poliittisella tasolla enemmän vuoropuhella kaikkien poliittisten toimijoiden kanssa. Hyvä, että saadaan rakennettuja siltoja kaikkien poliittisten tekijöiden välillä. Ei tämän tarvitse aina olla toimielinten välisiä. Yhteiskunta, yhteiskunta ihmisten keskeinen, yksilöiden välinen yhteys. Tässä on todella paradigman muutos ja poliittiset voimat muuttuvat hyvin dramaattisesti, mutta meidän on myös muututtava. Meidän on ymmärrettävä myös, mitä uudistuksia tuolla alueella tapahtuu. Meidän täytyy teknisesti olla mukana kaikissa tällaisissa pienissä mikroprosesseissa, joita tapahtuu siellä alueella. Siellä tehdään paljon uudistuksia, jotka vaativat meidän vankkaa läsnäoloamme. Meidän täytyy olla mukana myös vaalitarkkailutyössä ja haluaisin vielä painottaa sitä, miten tärkeä oli edustaja Gaalerin vaalitarkkailumatka Tunisiaan. Lisäksi haluaisin sanoa, että lähettiläs Taylor on täällä tänään. Hän tekee siellä todella loistavaa työtä. Me teemme erittäin läheistä yhteistyötä, olemme yhteyksissä tiheään ja Yhdysvallat totta kai on siellä tärkeänä tekijänä mukana. Yhteistyötä myös YK kanssa ja kansainvälisten rahoituslaitosten ja Persialahden maiden kanssa, Turkin kanssa ja muiden, Sveitsi, Australia, Kiina, Etelä-Korea, Norja, jopa Israel haluaisi olla hyvin voimakkaasti mukana näissä keskusteluissa ja toimia ikään kuin EUn kautta yhteistyössä näiden Välimeren eteläpuolisten maiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten eh, suurlähettiläs William Taylor. Amerikkalaisen eh, järjestelmän vastaukset arabimaailman muutoksiin. It's a great... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia olla täällä kokouksessa tänään. Olen erittäin tyytyväinen, että ystäväni Bernardin Leon on myös mukana. USAssa minut tunnetaan amerikkalaisena Bernardino Leonina. Me otamme tämän vastuun ja mielenkiinnon tähän siirtymävaiheeseen varsin vakavissamme. Olemme tunnistaneet, löytäneet resursseja, olemme koonneet järjestön, joka keskittyy lähi siirtymävaiheeseen tai eri siirtymävaiheisiin. Minä jaan tuen Egyptille, Tunisialle ja Libyalle – vastuu tästä meillä on. Hän, hänellä on vielä kaksi muutakin maata, jotka hän mainitsi siis äsken, Herra, Leon, Jordani ja Marokko. Mi, tämä ei kuulu minun vastuualueeseeni, mutta lähi siirtymävaiheissa on mahdollisuus vielä siihen, että ne laajentuvat. Ja minä toivon, että jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa, sen lisäksi että on vain Tunisia, Egypti ja Libya, niin myös Syyria ja Jemen voisivat liittyä maihin, jotka liikkuvat kohti demokraattista siirtymävaihetta, jota tänään olemme täällä tukemassa. Me uskomme, jaamme vakamuksen siitä, että tämä on kaikkein tärkein geopoliittinen tapahtuma meidän alueellamme vuodesta 1989, ja me haluamme olla niin tätä prosessia tukevia kuin vain voimme näissä eri siirtymätilanteissa. USAssa uskomme, että on erittäin tärkeää tehdä työtä yhdessä eurooppalaisten kanssa, erityisesti EUn kanssa, kun pyrimme tukemaan siirtymävaiheita arabimaailmassa. EUlla on vahvuuksia tällä saralla ja heidän pitäisi johtaakin tätä ponnistelua. Teillä on kauppasuhteet olemassa, naapuruspolitiikka on laadittu, teidän suhteenne kansalaisyhteiskuntiin kyseisissä maissa vaikuttavat. Teillä on selvä johtavan, johtaja, otetaan asema myös Libya-kampanjassa. Kaikki tämä antaa merkkejä meille siitä, kuinka tärkeää on tehdä läheistä yhteistyötä EUn kanssa tässä asiassa. Me olemme oppineet joitakin asioita vakaudesta. Me uskomme, että todellinen pitkän aikavälin vakaus kyseisellä alueella ei tule siitä, että tuetaan autoritäärisiä järjestelmiä. Me olemme tehneet menneisyydessä virheitä ja me myönnämme, että todellinen vakaus on, voi olla peräisin hallituksista, jotka hallitsevat kansalaistensa suostumuksella. Tämä on erittäin tärkeä käsite, jonka me otamme vakavissamme, samoin te otatte sen vakavissanne, ja me haluamme tukea tällä alueella nyt sellaista, että arabi kansakunnat itse tarttuvat tähän asiaan. Tämä tarkoittaa, että järjestetään vapaat oikeudenmukaiset vaalit, voidaan kehittää valmiuksia, laitoksia, jotka ovat vastuussa kansalaisille kyseisissä maissa. Tässä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, kunnioitetaan vähemmistöoikeuksia, naisten oikeuksia. Nämä ovat tärkeitä osatekijöitä siihen, että hyväksytään oma hallitus. Ja pitää, on tärkeää keskittyä oikeuskysymyksiin, oikeuslaitokseen, oikeusvaltioperiaatteeseen, kyseisissä maissa. Me uskomme, että nämä ovat ihmisarvokysymyksiä, joita arabit itse vaativat, samoin eurooppalaiset peräänkuuluttavat tätä, samoin amerikkalaiset. Nämä ovat yhteisiä arvoja, joiden haluamme toteutuvan myös tuolla päin maailmaa. Yhteiset arvot, mutta tietenkin erilainen konteksti näissä eri maissa. Minä viittaan näihin kolmeen maahan, joiden parissa minä teen työtä ja pyrin koordinoimaan USAn apua näille, näille maille. Ensinnäkin Tunisia. Selkeästi se on johtajan asemassa, ajatellen sekä ajallisesti, mutta myös poliittisissa edistysaskeleissa. Arabikevät alkoi Tunisiassa, ensimmäiset vaalit järjestettiin Tunisiassa – Niitä pidetään pitkälti oikeudenmukaisena ja vapaina vaaleja, vaaleina. Sitten koalitio syntyi näistä vaaleista ja mukana on lukana myös islamistisia puolueita. Samoin maallis, maallikkopuolueita on mukana. Me olemme erittäin tyytyväisiä, että presidentti pääministeri Tunisiassa ensimmäiset kansalaiset matkansa suuntaavat juuri Brysseliin. Meistä tämä on erittäin hyvä merkki tunnisialaisille on erittäin tärkeää, että he tunnustavat, arvostavat EU-ta, Euroopan kansalaisia laajemminkin siinä, kun he itse pyrkivät etenemään demokratisessa siirtymävaiheessaan. Ja me toivomme, että voimme jatkaa teidän jo ne työtä tai teidän esimerkkinä. Me tuemme sekä taloudellista, taloudellista että poliittista kehitystä nehän kulkevat käsi kädessä. Jos toinen onnistuu, mutta toinen ei, silloin loppujen lopuksi tämä ei kuitenkaan onnistu. Jos molemmat onnistuvat, niin toimitaan kestävällä pohjalla. Olemme ehdottaneet, että tehtäisiin enemmän työtä taloudellisissa kysymyksissä. Me olemme rohkaisseet yksityistä sektoria ja tulemme antamaan enemmän avustusta sekä USA-laisille yrityksille, jotka voisivat tuke- investoida Tunisiaan ja samoin autamme myös tällaisia nousevia, alkavia yrityksiä Tunisiassa. Yksi kaikkein arvokkaimmista kansainvälistä ohjelmista no, on ollut tällainen Peace Corps-ohjelma. Tällainen oli voimassa myös Tunisiassakin, mutta se lähti sieltä Benalin aikana, ja olemme tai nyt siis tunnusilaiset ovat kutsuneet Peace Corpsin takaisin auttaakseen suhteessa kansalaisyhteiskunnan kanssa Egyptistä. Se on monipuolisempi, hankalampi tapaus. Siellä tapahtuu varsin dynaamisia mielenkiintoisia tapahtumia. Vaalit, nekin olivat oikeudenmukaista. Tämä johti parlamentin istuntoon eilen. Islamistinen puolue oikeus, vapaus- ja oikeuspuolue pärjäsi erittäin hyvin on toinenkin islamilainen puolue, salafisti-islamilaiset, jotka pärjäsivät myös yllättävän hyvin. Meidän odotuksenamme on, että Tunisian malli soveltuu myös Egyptissä ja sitten odotamme, minkälainen koalitio siellä syntyy, miten he pystyvät hallitsemaan kautta poliittisen kentän jälleen tunnustaen sen, kuinka tärkeitä vähemmistöoikeudet ovat ja ihmis arvokysymykset. Me tuemme armeijan mm, pyrkimystä muuttaa, tai saada aikaan vallan kaappaustamalla viime kesällä, tai se muuttaa hallitusta. Ja laadittiin uusi perustuslaki. Tässä oli mukana sadan henkilön komiteo, tai se tullaan laatimaan tässä komiteassa, joka tullaan pian nimittämään uusi parlamentissa. Tämä on erittäin tärkeä prosessi. Me tuimme nopeampaa toimintaa ja me odotamme mielenkiinnolla työtä uuden siviilihallituksen kanssa sitten, kun se tulee. Kansalaisyhteiskunta Egyptissä kehittyy myös erittäin nopeasti. Me olemme olleet tyytyväisiä voidessamme auttaa sen kehittymistä aikaisemmin jo. Me jatkossakin toimimme samalla tavalla, niin taloudellisesti, meidän kannalta katsottuna. Samoin pyrimme kehittämään poliittisia puolueita niin kuin eurooppalaiset poliittiset järjestöt, jotka tukevat ei yksittäisiä poliittisia puolueita Egyptissä, vaan poliittisten puolueiden kehittymistä laajemmin yleisemmin. Ikävä kyllä, Egyptian, Egyptin hallitus teki iskun moniin poliittisten näihin tällaisen toimistoihin, joissa toimimme ja jotka pyrkivät kehittämään kaikkien poliittisia, puol- kaikkien poliittisia puolueita. Nämä ovat kohdistuneet pelkästään amerikkalaisiin kansalaisjärjestöihin, vaan myös egyptiläisiin ja muutamiin eurooppalaisiin kansalaisjärjestöihin hyökättiin tavallaan niiden toimistoissa. Tämä on ongelma heille ja myös meille ja me odotamme, että nämä kansalaisjärjestöt voivat uudestaan aloittaa toimintansa ja saavat varansa, jotka takavarikoitiin samoin toimistolaitansa uudestaan käyttöönsä, ja me toivomme, että nämä kansalaisjärjestöt pystyvät toimimaan vapaasti. Kunnes näin tehdään, tämä on vaikeuksien lähteenä. Kuitenkin me me, me olemme saaneet tukea myös Egyptistä, kuten tiedätte. Me annamme huomattavasti sotilasapua. Sillä on merkitystä Egyptin hallitukselle asevoimille. Me olemme käsitelleet asiaa ensimmäistä kertaa tänä vuonna myös kongressissamme. Sitten kolmas maa, jota käsittelen, on Libya. Siellä on suuremmat haasteet edessä koskien järjestäytymistä, sitä, miten järjestävät vaalit, jotka ovat tulossa kesäkuussa. Me tuemme tätä myös Tunisiassa ja Egyptissä parlamentissa on jonkin verran ymmärrystä siitä, miten vaalit toimivat, vaikkakin vaalit eivät ole todelliset vaalit, niin ainakin tämä prosessi on ollut aina olemassa, mutta Libyassa tämä on uutta ja tämä on se heille selkeä haaste. Me tuemme heitä, samoin EU auttaa vaaliprosessien kehittämisessä. Olen varma, että Venis-komitealla on tärkeä työtä tehtävänä tällä saralla. Me tuemme, niin kuin sanoin aikaisemmin, eurooppalaista johtajuutta Libyan jälleenrakennusprojektissa. Me olemme erittäin iloisia, että voimme olla tässä avustamassa toimessa samoin niin, niin kuin olemme NATO-operaatioissa, tai olimme viime vuonna. Me tulemme olemaan lähes yhteistyössä YK kanssa ja haluamme, että YK on sekä meidän apuamme että Libyan hallituksen pyyntöjä. Lopuksi lä- alueesta lähestymistavastamme olemme erittäin iloisia, että voimme jatkaa hienoa työtä, jota Ranska puheenjohtajan osuudessa G8 aikaan viime vuonna me jatkamme Dovilen kumppanuusohjelmaa, jonka ranskalaiset aloittivat meidän puheenjohtajuudellamme järjestetään huippukokous toukokuussa Chicagossa ja toivottavasti silloin työ on edistynyt konkreettisempaan suuntaan ja on saatu yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa, samoin neuvottelut alueen investoijien kanssa. Odotan mielenkiinnolla teiltä kysymyksiä. Uskon, että tämä on tämän vuosisadan mahdollisuus. Ja nyt kun amerikkalaiset ja Euroopassa tekevät yhdessä työtä, niin meillä on suurikin mahdollisuus onnistua asiassa. Kiitos. Ambassador. Adesso il punto di vista della Commissione di... Kiitoksia. Seuraavaksi saamme näkemyksen Venetsian komitealta. Gianni Bukikki on suurta puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät puheenjohtaja. Olin Tunisiassa vuosi sitten maaliskuussa entisen puhemiehen herra Busekin kanssa ja olin hyvin optimistinen. Luulen, että hänkin oli aika optimistinen Kävin siellä uudelleen viime viikolla ja optimismini hieman on himmentynyt ja kerron nyt miksi. En nyt ole vähemmän optimistinen erityisesti Tunisian, vaan myös muiden arabian valtioiden kohdalla. Toisaalta olen miettinyt, että Euro- Keski- ja Itä-Euroopalta kesti yli 20 vuotta ennen demokraattisen siirtymän valmiiksi saattamista. Ja nyt nyt vasta, samoin Etelä-Euroopassa tämä on ollut pitkällinen prosessi. Seuraavia asioita tarvitaan näitä maita varten ennen kuin demokratia päästään Tunisian osalta. Ongelmat ovat taloudellisia. Jos emme auta Tunisiaa taloudellisesti, siellä on miljoonaa työttöntä tänä vuonna luku on noussut merkittävästi viimeisemmän viimevuotisen matkamme jälkeen Libyan sodan takia. Sieltä 130 000 äh, pakollista ma- maahanmuuttajia tulee Tunisiaan ja he eivät ole, heillä ei ole työtä. On myös paljon eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat poliittisen tilanteen ja turvallisuuden äh, turvallisuustilanteen takia vetäytyneet Tunisian markkinoilta, joten todella Tunisian keskeinen ongelma on sosiaalisten ongelmien räjähtäminen käsiin taloudellisten ongelmien takia. Tämä on minusta aivan selvä. Marokossa ei kysymys ole niinkään taloudesta tai sosiaalisista kysymyksistä, vaan pikemminkin siitä, että tämä perustuslain täytäntöönpano on niin hidasta. Siellä sanotaan, että perustuslaki jotenkin laskeutuu tavanomaisten lakien päälle kuin Korani. Kyseessä on termi, joka tulee uskonnollisesta kielenkäytöstä. Ja siellä sanotaan, että Marokon demokratia ja kehitys edellyttää ainakin koko tämän vaalikauden ajan. Minusta se on liian pitkä aika lainsäädännöllisten uudistusten tapahtuminen tai perustuslain täytäntöönpano olisi tapahduttava mahdollisimman pian. Sitten Egypti. Siellä on useanlaisia ongelmia, tietenkin taloudellisia ongelmia. Egypti on tärkeä maa väestönsä ja poliittisen merkityksensä takia lähi mutta viimeiset vaalit johtivat tuloksiin, jotka eivät suosi demokratiaa. Muslimiveljeskunta ja salafistit niin nämä veljekset saivat 47 prosenttia ja yhdessä yli kahden kolmasosan enemmistö. Ja tehän kaikki tiedätte täällä, että liian voimakas enemmistö parlamentissa, olkoon se vaikka demokraattinenkin, sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia. Ja tätä pelkään Egyptin osalta Bahrainin osalta. Esimerkiksi siitähän emme vielä puhuneet, mutta siellä on myös ollut merkittäviä liikehdintöjä. Siellä uskonto on se avain ongelma. Siitien eh, asema suunneen yläpuolella. Uskon, että monissa arabimaissa katsotaan, mitä Syyriassa tapahtuu. Ja Alawi hallinnon romahtaminen voisi aiheuttaa murtuman shia yhteisössä, joka taas vaikuttaisi Hisbollahin Syyriassa. Nämä ovat asioita, jotka herättävät minussa vähän enemmän pessimismiä kuin viime vuonna. Toivon, että erehdyn. Ja ajattelen myös, että on annettava ajalle aikaa. Ei demokratia tapahdu käden käänteessä muutamien kuukausien ja vuosien kuluessa. Euroopan maissa, Itä-Euroopan maissa tarvittiin paljon enemmän aikaa. Mielestäni arabimailla on yksi onni puolellaan. Siellä nimittäin kulttuuritasa on paljon korkeampi kuin Euroopan itä- ja keskipuolen maissa Neuvostoliiton murtuessa. Siellä on tällainen älymystö olemassa, joka vastaa meidän maidemme älymystön tasoa. Ja kansalaisyhteiskunta on monissa näistä maista hyvin vahva, vahva. Joten uskon kyllä, että tämä voi helpottaa ja tulee helpottamaan ja nopeuttamaan demokratian vahvistamista. Palaan vielä Tunisiaan hoitelen näistä puitteista, niin oikeastaan unohdinkin sanoa, että Venetsian, konetsia, äh, Venetsian komitea on riippumaton neuvoantava Euroopan neuvoston elin, joka toimii perustus laillisen oikeuden alalla. Komitea perustettiin Berliinin muurin murtumisen jälkeen ja tarkoituksena on auttaa kaikkia demokratioita, jotka sitä haluavat laatia perustuslakia ja saattaa ne universaalisten demokratian puitteiden, puitteita vastaaviksi. Komiteahan on ollut aika selvänäköinen, koska olemme kyllä aistineet muutoksen toiveita eri arabimaissa jo vuodesta 2006 alkaen. Siitä alkaen meillä on ollut yhteyksiä Algerian, Marokkoon, Tunisiaan, Egyptiin, Bahrainiin, Jemeniin ja Libyaankin. Yhteyksiä ei ole ollut viranomaisiin, koska nehän olivat diktatureiden äh, sanelun alaisia, vaan toimimme tuomarikunnan äh, perustuslaillisten äh, oikeusistunten kautta ja sieltä kyllä löytyi miehiä ja naisia, jotka pyrkivät eh, demokratian lisäämiseen maassaan, vaikka eivät siitä puhu, puhuneetkaan kovin kovaa näin, niin olemme siis vuodesta 2006 olleet täällä yhteyksissä Marokon, Algerian, Tunisien, Egyptian, Egyptin tilanne on se, että he ovat eh, jäseniäkin Venetsian komiteassa, eh, mutta voi olla, että tässä jälkeimmäisessä vielä pitää vähän odottaa. Sitten Palestiinalla on erityisasema ja Israelkin on mukana. Tämä on siis hyvin erityislaatuinen foorumi ja olemme perustaneet alikomitean Välimeren eteläpuolta varten. Ensimmäinen kokous on maaliskuussa. Olemme keskustelleet arabikollegoiden kanssa asioista, jotka meitä kaikkia kiinnostavat. Lailliset puitteet ovat kaatia ja suunta on hyvä. Näissä maissa on saatu tehtyä se, mitä haluttiin. Vaaleja kyllä lykättiin, mutta vain muutamilla kuukausilla ja lopulta perusta perustuslakisätävä kokous koottiin kutsulle. Sen tärkeimpänä tehtävänä pitäisi laatia perustuslaki vuoden kuluessa, että kun heillä on kansan legitiimiys, niin aikaisemmin Benashurin komiteassa saavutettu sopimus, joka loi pohjan tälle yleiskokouksella, ei enää päde, koska se oli poliittinen eikä juridinen sopimus, joten ehdottavat tarvittavan ajankäyttönsä, mutta yhteiskunnan painostuksesta ja myös kansainvälisen yhteisön painostuksesta kaikki yhteydet, joita minulla on ollut Tunisiaan, kaikkien puolu- poliittisten puolueiden kanssa, jotka osallistuvat tähän perustavan yhte- yleiskokouksen, ovat kyllä todenneet, että kyllä tässä menee enemmän kuin 18 kuukautta ja seuraavat parlamenttivaalit pidetään keväällä 2013 lainsäädännöllinen puitteisto siis kehittyy. Ongelmia oli aikaisemmin, mutta tässä yleiskokouksessa, mutta perjantaina ne ratkaistiin ja torstaina vielä saadaan ratkaistua ongelma, joka koskee nämä, näiden seitsemän komitean kokoonpanoa. Siellä jaetaan perustuslaki seitsemän osaan ja työstetään sitä erillisenä osina, jotta saataisiin todella sitten perustuslaki valmiiksi. Sillä on myös yksi koordinointikomitea ja yleiskokouksen puheenjohtaja vetää sitä. Minulla ei ole täsmällisempiä tietoja, mutta näyttää siltä, että siellä on päästy kompromissin siitä, että Jafar tulisi johtamaan tätä koordinointikomiteaa ja nämä seitsemän muuta komitea voisivat sitten aloittaa pian työn. Juridisella tasolla tilanne etenee hyvin ja vaalit menivät hyvin. Sitten tällainen vaalikomitea, joka perustettiin erityisesti näitä vaaleja varten, toimi hyvin lukuun ottamatta vaaliluetteloita, koska ainoastaan 57 prosenttia vai 52 prosenttia äänioikeutetuista oli rekisteröityjä tunisialaiset, jotka eivät kuulu puolueiden ovat sanoneet, ettei sillä puolueella olisi 31 vaan, vaan 18 prosenttia vaale äänestäjistä puolella. Seuraavissa vaaleissa, mikäli kaikki äänestävät ja ovat rekisteröityjä, Nada, joka on jo nyt saanut paljon ääniä, niin näyttää siltä, että sen suosio vähenisi ja se jättäisi enemmän tilaa muille puolueille, koska tämä troika, jossa on nämä kolme puoluetta, jotka muodostavat koalition tässä perustavassa kokouksessa. Niillä on reilu enemmistö, ei kahta kolmasosaa kuitenkaan, mutta enemmän kuin absoluuttinen enemmistö, ja se tarvitaan näiden äh, hallintomuotolakien hyväksymiseksi ja, ja perustuslain artiklien hyväksymiseksi. Perustuslaki sinänsä on hyväksyttävä kahdella kolmella kolmasosalla ja tämä koalitio siis tarvitsee vain seitsemän lisääntä perustuslain hyväksymiseksi. No niin, nyt varmaan ylitin puheaikani. Seuraamme myös tilannetta muissa maissa, Egyptissä muun muassa, myös Bahrainissa. Näyttää siltä, että siellä on liikehdintää sen puolesta, että tehtäisiin kansainvälistä yhteistyötä ja pyrittäisiin Muutaman maata. Samoin Jordaniassa, siellä Euroopan neuvostolla ja Jordanialla on kontaktit. Tarkoituksena on pian käydä siellä vierailulla ja laatia yhteinen, yhteinen toimintasuunnitelma. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia sitten sen enempää aikaa hukkaamatta. Siirrymme keskustelemaan. Päätän tähän jo puhujalistan. Täällä 15 puheenvuoropyyntöä. Täällä on tietenkin puheenvuoropyyntöjä kansallisista parlamenteista ja omilta Euroopan parlamentin kollegoiltamme. Vieraanvaraisuuden nimissä pyrin soveltamaan positiivista syrjintää kansallisten parlamenttien edustajia kohtaan. Annamme heille kaksi minuuttia puheenvuoroja varten ja yksi ja puoli minuuttia sitten jäisi meille Euroopan parlamentin jäsenille. Otetaan näitä vuorotellen aluksi. Rova Dalara Kreikasta. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, και θέλω εδώ να εξάρω την πρωτοβουλία σας για ακόμη μια φορά να καλέσετε. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä aloitteesta, kun myös kansallisten parlamenttien jäsen on kutsuttu mukaan tähän äärimmäisen tärkeään keskusteluun, niin haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä puheenvuorosta, jonka herra Leon piti. Tuen täysin sitä, että tarvitaan johdonmukaiset suhteet kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Eteläiset naapuruussuhteet ovat nyt epävakauden tilassa monet ovat puhuneet siitä, että täytyy voida taata turvallisuus ja oikeudet tällä alueella. Näin me tietysti mitä eilen tapahtui Libyassa, mutta kansat vaativat suurempaa kehitystä, enemmän demokratiaa ja tähän liittyy meillä on myös monia intressikysymyksiä tällä alueella ja haluaisin nyt kutsua asioita ihan niiden nimillä. Nyt on varsin varhaista pyytää sitä, että ruvetaan käyttämään hyväksi niitä, jotka ovat tämän vallankumouksen aikaan saaneet. Tarvitaan kansainvälistä yhteisöä auttamaan tässä myös kansainvälisessä kriisissä. Se vaikuttaa aika vaarallisella tavalla etelän maihin ja omaan maahani myös. Mikä tahansa aloite, johon ryhdytään, siinä täytyy pyrkiä rajoittamaan maahanmuuttoa. Meidän pitää voida taata ihmisoikeuksien toteutuminen ja meidän pitää voida auttaa teknistä apua näillä maille, jotta lopultakin ne saavat aikaan vakauden tilanteen. Ja sellaisen tilanteen, jossa noudatetaan mm, myös sellaisia instituutioita. Syyrian tilanne on erittäin hankala. Tämä johtaa vain suurempaan väkivaltaisuuteen ja se voi vaikuttaa huomattavalla tavalla ja epävakauttavalla tavalla koko lähi alueeseen. Selvää kuitenkin on, että Assadin hallinto tällaisella tukahduttamis-sortopolitiikalla tässä jatkaa on ja se ei johda mihinkään. Sen pitää, maan pitää myös osallistua kansainvälisen toimintaan. Sitten Palestiinan tilaisu, tilanne, sekin aiheuttaa epävakautta. Palestiinalaisten täytyy saada oma isänmaa lopultakin. Yksi ratkaisu on tukea tätä kansainvälistä diplomatian kautta. Eurooppalainen, eurooppalaisen diplomatian pitää voida taata, että sen sijaan tämmöisiä yhteentörmäyksiä me yhdistämme voimavaramme. Tämä on mahdollista. Meidän ei pidä keskittyä vain talouskriisiin. Kreikalla on ystävälliset suhteet Palestiinan kanssa, samoin Israelin kanssa – Kiitoksia. Volevo solo ricordarvi che dilungare Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että jos pidennätte oma puheenvuoron, niin silloin toisilta kollegoilta tämä aika on pois. Se ei ole kovin eleganttia. Anna Gomes, pyydän todella puolitoista minuuttia. Annetaanpa hyvää esimerkkiä. Kiitos jag? Minä toivon, että myöskin Bedelino Leon voi vaikuttaa Ashtonin kantoihin, koska sisäiset kriisit on totta kai voitava ratkaista ensin, jotta sitten voidaan antaa naapureille tukea. Naapureiden vakaus on totta kai meille myös tärkeää. Minulla olisi suurlähettiläs Taylorille kysymys. Miten uskotte, että tämä taloudellinen tuki voidaan antaa? Ja Libyasta. Mitä teette auttaaksenne tätä maata saman aikaan poliittisia puolueita, kun niitä ei siellä ole ollut? Tilanne on toinen kuin muissa maissa – minkälaista tukea saa kansalaisyhteiskunta, naiset ja tiedotusvälineet ja oikeuslaitoksesta vielä. Tiettyjä ongelmiahan tänään nyt liittyy. Esimerkiksi ketä saadaan, saadaanko Raffin poika kansainväliseen tuomioistuimeen. Ja vielä lisäkysymys. Miten huolehditaan siitä, että todella lähdetään noudattamaan demokraattisia toimintatapoja? Ja Algeriasta kysyisin molemmilta edustajilta. Kuitenkin Algeriassakin on ongelmia suhteessa Marokkoon erityisesti. Mielelläni olisin kuullut teidän kantajanne. Kiitos. Grazie. Il collega Gapes. Kiitoksia sitten Gapes I want to um, just uh, add to what was said. Haluan vain lisätä siihen, mitä Euroopan neuvoston edustaja sanoi ja mitä amerikkalainen kollegamme sanoi tilanne, joka arabimaailmassa edessämme on, pitää ymmärtää prosessina eikä tapahtumana. Ja todennäköisesti tähän tulee menemään kymmeniä vuosia, vuosikymmeniä ennen kuin he todellakin, he todellakin toimivat demokraattisessa moniarvoisessa yhteiskunnassa kaikissa näissä maissa. Jotkut ovat, toimivat nopeammin, joissain mennään ehkä takaisin taaksepäin. Mehän tiedämme, mitä eurooppalaisissakin maissa tapahtuu jossakin päin Eurooppaa tällä hetkelläkin on tällaisia takaiskuja demokraattisissa prosesseja ja oikeuslaitoksissa, perustuslaillisissa muutoksissa, jopa joissakin EU-valtioissa, joten meidän pitää olla varovaisia siinä, miten esitämme arvostelua. Samanaikaisesti meidän täytyy ottaa esille ongelmakohtia ja viittaan aivan erityisesti 93 sivun puolueohjelmaan muslimiveljestöltä Tämä on varsin mielenkiintoista. Täällä on kohtia, jotka ovat varsin monimutka- hankalia, jos ne toteutetaan hallituksen tasolla. Ja yksi tällainen alue, josta haluaisin teidän kommentoivan, liittyy ulkopolitiikkaan Egyptin ulkopolitiikkaan ja mitä saattaisi tapahtua sopimukselle Israelin kanssa, jos tästä tehdään kansanäänestys, ottaen huomioon, mitä näissä vaaleissa tapahtui. Ja sitten toinen kohta, jonka ottaisin esille, koska tässä rajoitussa ajassa, jonka sain, meidän pitää olla kuulustella myös tarkalla korvalla sitä, miten meidän pitää apuamme myöntää Pohjois-Afrikan maille. Näyttää siltä, että olemme antaneet rahaa ilman minkälaisia ehtoja naapuruuspolitiikan yhteydessä ja olemme palkineet joitakin diktatuureja, joissa on tapahtunut hirvittäviä ihmisoikeusrikkomuksia ja kuitenkin nyt sitten näyttää siltä, että me toimimme ehdollisesti maiden kohdalla, jotka pyrkivät demokratia siirtymään tätä voidaan todellakin pitää kaksinaismoralistisena toimintana. Ja kuitenkin me tarvitsemme tällaista ehdollisuutta, jos me haluamme toteutuvan tällaisten yleismaailmaston arvojen, joista tässä puhui. Meidän pitää olla varovaisia siinä, miten toimimme näissä kysymyksissä. Erityisesti Egyptissä he ovat varsin herkkänahkaisia ajatellen ulkopuolisten puuttumista asioihin. E Kiitoksia sitten kollega Milan Moon, puolitoista minuuttia. Yo celebro mucho olen oikein iloinen näistä herra Leonin sanoista ja hänen näkemyksestään koskien aktiivista Eurooppaa, joka tukee muutosprosesseja. Minusta tämä on hyvä uutinen. Meidän on oltava siellä ja tuettava näitä prosesseja, niin kuin parlamentti pyysi jo viime vuoden tammikuussa. Silloin kritisoimme joitakin, eh, jotakin viivittelyjä Rova Astonin taholla ja uskonpa, että herra Leon on nyt korjaamassa näitä menneisyyden virheitä jotta voisimme olla kuitenkin tuolla tukemassa näitä prosesseja. Meillä on useita ongelmia, yksi niistä koskee eh, näistä, näitä poliittisia voimia, jotka ovat hyvin kaukaisia meistä, poliittisia voimia, joilla meillä on vähän suhteita. Esimerkiksi eh, turkkilainen eh, puolue on tässä yksi, sitten myöskin Egyptin demokraattiset voimat on otettu huomioon Tunisiasta. Kysymys, hän viittaa viittasi mahdolliseen sosiaaliseen mm, ongelmiin. Olitte siellä pari kuukautta sitten herra Gomezin Algeria koskeva kommentti. Siitä olen aivan yhtä mieltä. Se on suuri ja monimutkainen maa. Siellä on myös energiayhteyksiä. Kyseessä tärkeä maa Magremissa yllätyin vähän siitä, että kukaan näistä kolmesta panelistista ei viitannut Algeriaan. Kiitoksia. Muchas gracias. Prossimo intervento Della... Kiitoksia sitten Nierstein Italiasta. Grazie, signor Presidente. Innanzitutto... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin puhua näille kolmelle panelistille. Minulla on tässä kysymys. Minulla on sellainen vaikutelma, että täällä pidetään vakautta hyvin tärkeänä. Se on tietenkin aivan järkevää, mutta mielestäni nyt on vähän erehdytty tehty vanha virhe. Ensin va- vakauttaminen islamimaissa, Aasiassa ja Afrikassa onnistuisi diktaattoreiden kautta. Nyt pyritään parantamaan taloudellisia olosuhteita eikä niinkään vaaleja. Usein kuitenkin tämä tuo esiin vain uutta epävarmuutta, epävakautta ketkä tuntevat islamin historian, tietävät, että ideologinen komponentti on hyvin keskeinen. Olisi perustavalla oleva virhe ajatella, että jos näille maille ei anneta apua ilman ehtoja, se, että sitä kautta päätäisiin demokratian ja vakauteen. Minä en usko tähän, haluaisin tähän lisää selvitystä. Sitten haluaisin vielä lisätä yhden analyysiä koskevan asian. arabikevättä ähm, on, on pidetty vallankumouksessa, vallankumouksena, jota voimme ihailla. Siellä on pyritty parempaan elämään ja vastuttu, vastustettu diktatoreja, jotka ovat köyhdyttäneet kansaa ja viljelleet korruptiota. Nyt teemme sinne vierailuja ja, ja tapaamisia. Ei pyrimme auttamaan demokratian pyrkiviä, mutta on hyvin vaikea täsmentää, millä tavalla tässä voitaisiin toimia. Aikaisemmin tietyt ryhmät syrjäytettiin ja ne ovat nyt saaneet laajaa tukea kansalaisilta, jotka ovat kokeneet kovia. Ja nyt he ovat aivan rintamassa. Ja he ovat ehkä sunni ääri laitalaisia muslimin veljeskuntaa tai jopa al nimisiä. Kuinka voimme solmia liiton, jolla korvattaisiin entinen pan-arabismi ja joka nyt olisi arabin veljeskuntaa. Minun mielestäni meidän pitäisi lähteä hyökkäyskannalle. Ne, jotka tuntevat muslimin veljeskunnan historian, tietävät, että olisi hyvin vaikea toimia saada aikaan sopimuksia heidän kanssaan. Minun mielestäni Euroopan pitäisi toimia niin, että puolustettaisiin naisten oikeuksia, kaikkien sukupuolioikeuksia, ihmisoikeuksia, ja sitä, että ei mennä sotaan Israelin kanssa. Minusta nämä ovat kaikkein tärkeimmät asiat, joiden parissa Euroopan pitäisi tehdä työtä. Mr. President, well, uh, I, like many of the other uh, interventions, am deeply disappointed by... Puheenjohtaja, samoin kuin muutama muu puhuja, olen pettynyt siihen, miten arabikevät on edistynyt, Egyptissä erityisesti. Se, että tyranneista on päästy siellä eroon, on varmasti hyvä, mutta nyt jos ajatellaan jatkoa, niin arabikevästä on tulossa arabi talvi. Berliinin muurin murtumisen hetkeä tämä ei niinkään muistuta, vaan Iranin rain kaatumista, Ibanin valintaa. Mutta sitten päästiin kuitenkin teokratiaan, joka on olemassa edelleen ja jonka kautta haitataan maailman vakautta – Uusi parlamentti, jossa on 60 plus prosenttia islamisteja, huolettaa minua. Ja edustaja Taylorille kysyisin, keskeyttäisikö Yhdysvallat heti kaiken tuen Egyptille, jos Israelin kanssa solmittu rauhansopimus peruttaisi. Syyriasta myös kukaan ei voi puolustaa Sasadin tyranniaa hänen sortoaan, mutta nyt kuitenkin tuntuu siltä, että islamistit ottavat vallan ja tätä kautta todella alavittuja ja kristittyjä ainakin sorretaan. Miten voidaan estää tämä ja tämän muutoksen yhteydessä? Toinen kysymys, joka minulla tulee mieleen, on se, pitäisikö meidän pohtia uudestaan nyt ulkopolitiikkamme siinä valossa, että ääripuolueet tulevat esiin maissa kuten Egyptissä ja pitäisikö vahvistaa tukea – tällaisille aidoille kuningaskunnilla siellä Persialahden alueella, kun he tuovat jonkinlaista vakautta, vaikka demokratiasta ei voidakaan puhua, kun tämä alue muuten niin epävakaa. Kiitos. Kollega Klisch, del Senato Polacco. Sitten Puolan senaatista edustaja Klisch. Kiitoksia. Olin erittäin tyytyväinen kuudessani sekä herra Leonin että herra Taylorin puheenvuorot, koska tämä osoittaa, kuinka eri tavalla tähän voi suhtautua. Ja vaikka USA ja e- eurooppalainen toiminta on ehkä hiukan erilainen, niin kuitenkin tämä on joustavampaa ja tämä on enemmän vaihtoehtoja ja sillä on merkitystä, koska arabikevät ei ollut sekään homogeeninen ilmiö, kun ajatellaan, miten se tapahtui kaikki. Tietysti Egyptissä ja Tunisiassa ruohonjuuriliike oli erittäin tärkeässä asemassa, mutta Libyassa esimerkiksi tilanne oli aivan eri. Gaddafi ei olisi luopunut vallasta ilman liikettä, joka sai tukea esimerkiksi Natolta, ja Syyriassa uskon tilanteen olevan samanlainen ilman sotilastoimintaa, mitä ei tapahdu. Sitten islamistinen liike liikehdintä tai liikkeet. Ja herra Chanok on aivan oikeassa, kun hän sanoo, että asevoimat vuosien ajan auttoivat tai estivät radikaaleja islamistisia liikkeitä toimimasta. Ja uskon, että meidän ei pitäisi olla demokraattisessa innossamme liian naiveja koska fakta on, että demokratia ilman tiettyjä liber- liberaaleja näkemyksiä ja demokratia, joka perustuu vain toim lakiin ja toimenpiteisiin, saattaa johtaa siihen, että syntyy vieläkin radikaali, radikaalimpaa islamistista liikehdintää. Mitä tulee niin sanottuihin valmiuksien kehittämiseen, josta niin paljon puhutaan, myös monet puhuvat siitä, miten haluamme tavallaan viedä eurooppalaisia arvojamme sinne. Mutta erittäin tärkeää on uudelleen miettiä taloudellista, rahoituksellista mukanaoloamme jälleenrakennuksessa paljon laajemmin sitten, kun demokratiset prosessit on saatu aikaan siellä. Jos demokratia ei saa tukea EUlta, me palaamme vanhaan islamilaiseen tapaan toimia. Peterle, prego. Kolega Peterle, olkaa hyvä. Hvala lepa, gospod predsedujoči. <clears throat> Zahvaljujem se govornikom. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kolmea puhujaa hyvin selkeistä esityksistä. Jos puhutaan diagnoosista, voitaisiin sanoa ehkä, että tässä tuo romanttinen vaihe on nyt ohi Sloveniasta omasta kokemuksestani. Tiedän, että siirtymäaikoihin kuluu paljon odotuksia, mutta myös paljon pettymystä. Kaikki nämä yhteiskunnat varmasti pyrkivät löytämään omat demokraattiset kasvonsa. Olen lähettiläs Leonin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän ei tulisi odottaa, meidän pitää ajaa etujamme, arvojamme, lähteä vuoropuhelun kautta löytämään oikeita ratkaisuja. Minä uskon, että meidän pitää auttaa näitä maita ja näitä yhteiskuntia kumppanuuden hengessä. Tiedämme, että monimuotoisuus ei ole ehkä kaikkein luonnollisinta. Meidän pitää ajatella, mitä kristitylle tapahtuu tai mitä Nigeriassa – vaalien yhteydessä. Tässä yhteydessä meidän ei pitäisi heti avata koko ajatusten luetteloa niin kuin yleensä on tapana. Meidän pitäisi erityisesti keskittyä yhteistyön parlamentaariseen ulottuvuuteen. Meidän on löydettävä uusia menetelmiä keskittyä siirtymäkauden tärkeimpiin kysymyksiin alueellisella tasolla. Kiitos. Grazie. intervento da Cipro. Kiitoksia sitten Kyprokselta, Neofitu. Olkaa hyvä. Yes. Thank you. Uh, I share the concerns expressed. Kiitoksia. Ja nämä huolet, joita on esitetty siitä, että ei kevät muuttuisi arabimaissa arabi talveksi. Demokratia ei voida taata pelkästään vaaleilla, vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla. Demokratian täytyy ennen kaikkea tietysti olla tärkeässä oikealla paikalla. Vaalinnut olemme nähneet, että islamiset ovat saaneet enemmistöjä. Esimerkiksi muslimiveljeskunta toimii nyt e- Egyptin parlamentissa. Meidän pitää olla varsin varovaisia näissä lähestö- vapaissa vaalikysymyksissä, ettei päädytä Hallinto jotka muistuttavat Iranin järjestelmää. Tässä jo muistettiin, mitä Iranissa tapahtui sen jälkeen, kun Shahi eh, joutui luopumaan vallasta. Demokratia on taloudellista kehitystä myös, tai sitä tarvitaan ja ilman sosiaalista hyvinvointia demokratia ei pärjää samalla. Demokratia yksistään ei voi taata sosiaalista kohesiota ja taloudellista edistystä. Kiitos. Molto bene, grazie. E, eh, kollega Arlacchi. Hyvä, kiitoksia sitten kollega Arlacchi. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Will become... Jos vikkevästä tulee talvi, niin tämä kehitys ainakin on riippuvaista meidän kannoistamme myös. Meidän pitäisi antaa tukea, jos haluamme vaikuttaa tähän prosessiin, pitäisi päättää, mitä tehdään, siis tosiasioina. Meillä on kahtalaiset standardit. Me tuimme järjestelmän muutosta, mutta me suhtaudumme kaikki näihin kuningaskuntiin melko epäilevällä kannalla, jotka nämä maat ovat kuitenkin hyvin voimakkaita. Me myymme näille järjestelmille edelleen aseita, vaikka siellä sortotoimia toteutetaankin. Yhdysvalloille erityisesti sanoitte, että ennen tehtiin virheitä ja että nyt löytyvät oikeat kumppanit, mutta kuitenkin edelleen myydään paljon aseita – näille kuningaskunnille, Bahrainille, Saudi-Arabialle ja niin edelleen. Siellä asekauppa kukoistaa ja tämä ala vai kasvaa. Me ainoastaan annamme nyt aseita käsiin, jotta voidaan rikkoa ihmisoikeuksia. Uh, that, uh, EU and the uh, USA still. Toisaalta EU ja Yhdysvallat ei ole vielä kehitellyt uskottavaa politiikkaa kaikilla näillä aloilla. Kiitos. Eh, Madame Arena du Sénat belge. Arena, Rova Arena Belgian senaatista. pour l'occasion qui nous est donnée en tant que Parlement euh, national. Haluaisimme kiittää tästä mahdollisuudesta tulla mukaan kansallisesta parlamentista keskustelemaan tästä aiheesta. Hetki sitten kuulin, että naapuruuspolitiikka, jota on käytetty aikaisemmin, siihen ei liittynyt ehty, ehtoja. Minä olen kyllä huomannut ehtoja eilenkin tällaisia taloudellisia ehtoja, jotka liittyvät resurssien käyttöön myös maahanmuuttoja koskevia ehtoja Libyassa. Esimerkiksi on pyritty rajoittamaan maahanmuuttoa Saharian eteläpuolelta Libyaan tai sitten islamin vastaisia ehtoja. Tietenkin tavo- tarkoituksena on välttää tietty tyyppiset ehdollistamiset. Tänään on kuitenkin kuullut asioita taas maahanmuutostakin ehkä jälleen kerran eh, myös islamin vastaisista ehdoista. Minun mielestäni Euroopan unionissa niin meidän pitäisi työstää uusia ehtoja eikä olisi toistettavaa vanhoja virheitä ehdotan sellaisia ehtoja, joista puhuimme vähän aikaa sitten, jotka liittyisivät oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, vapauksiin ja ihmisoikeuksiin, demokraattisten oikeuksien käyttämiseen, riippumaton, riippumaton oikeuslaitos ja riippumaton lehdistö liittyy tähän ja myös etelä välinen yhteistyö olisi tärkeää. Euroopan unioni on tehnyt paljon kahdenkeskistä yhteistyötä maiden kanssa, mutta usein tämä sitten sotki etelä-eteläväliset yhteistyösiteet, jotka olisivat voineet auttaa näitä eh, maita. Euroopan olisi todella korostettava näitä e-, etelä-etelävälisiä yhteistyösiteitä ja tietenkin naisena haluaisin tukea näiden eri maiden naisten kansalaisyhteiskuntaa. Il prossimo è la collega Kiitoksia sitten kollega Wieland. President, I'd like to draw attention to... Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomiota kahteen vaiheeseen. Ensinnäkin tehtiin mielenkiintoinen vertailu Itä-Euroopan maihin ja Keski-Euroopan maihin, ja siksi minä haluaisin kiinnittää huomiota yhteen alueeseen, jolla Eurooppa ehkä on jäänyt jälkeen ja kyse on vain siitä, että tuetaan poliittisten puolueiden rakentamista ja monipuolistettaisiin poliittisia puolueita. Jos tätä verrataan kiemaiden tilanteeseen, kaikki muistamme, kuinka paljon tukea nuoret demokraattiset poliittiset puolueet saivat Euroopalta 90-luvun alussa. Ja mielestäni meidän pitäisi kiinnittää huomiota tähän seikkaan. Ainakin Euroopan liberaalit ovat lähettäneet tarkkailijan alueelle viime syyskuussa ja uskon, että tämä asia pitäisi muutenkin ottaa vakavammin. Sitten toinen kommenttini tai oikeastaan kysymykseni kahdelle puhujillemme, suuret Leon ja Taylor. Tämä koskee yhteistyötä Venäjän federaation kanssa ja minkälaista apua he antavat alueen demokratisoinniksi. Miten te voisitte kommentoida tätä yhteistä erityisesti Syyriassa, mutta myös muissa arabimaissa? Thank you. Next speaker, Mr. Kofod from Denmark. Kiitos seuraavana Kofod Tanskasta. Tak, formand, tak for øh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvistä johdannoista. Om, at vi olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi jättää vanha politiikka kokonaan, kun olemme tukeneet enemmän vakautta kuin demokratiaa. Siellähän oli vakaus, mutta ei demokratiaa. Nyt kuitenkin uusi suunta on tärkeää, että osaamme suhtautua tähän uuteen tilanteeseen. Meidän ei pitäisi kai yllättyä siitä, että islamistiset puolueet voittivat Tunisiassa tai Egyptissä. Kyse oli ainoastaan aikaisemmasta oppositiosta. Näillä järjestöillä on siellä juuret. Meidän pitäisi nyt pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tuetaan kansalaisyhteiskuntaa paljon aktiivisemmin kuin tähän asti. Osana uutta naapuruspolitiikkaa, kuten Leon sanoi, meidän pitää tukea kansalaisyhteiskuntaa, mutta tässä voimme varmasti tehdä enemmän se, että tuetaan maallisia puolueita, on tärkeä tehtävä. Se on vaikea, kun näillä puolueilla ei ole samanlaista tukea taustaa. Mutta meidän pitää tukea myös järjestöjä, ammattijärjestöjä myös, jotka edustavat muita ryhmittymiä yhteiskunnissa kuin islamistit. Ja meidän pitää kuitenkaan nyt säikähtää sitä, että islamistit ovat voittaneet siellä vaaleja. Toivokamme kuitenkin, että nämä puolueet ovat vastuullisia hallitusvastuussaan. Siellä on suuria poliittisia ja taloudellisia ongelmia, jotka vaativat nyt ratkaisuja. Vahvuutta varmasti saadaan näin pidemmällä aikavälillä, mutta minä kysyisin, miten me voidaan tätä tukea rakentaa. Ja haluaisin myöskin Egyptin ja muiden maiden perustuslaisista prosesseista kuulla lisää. Miten voidaan huolehtia siitä, että universaaliset periaatteet löytävät kunnolla sijaa uusista perustuslaista. Voisimmeköhän tehdä EUn ja Yhdysvaltain puolelta enemmän tässä yhteydessä. Kiitos. Flot. Tervetuloa Flot, olkaa hyvä. Merci. Euh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää eri puhujia ja korostaa oikeastaan sitä, mitä herra Suotus Taylor alussa sanoi. Hän sanoi, että on tehty virheitä, on virhe ajatella, että vakaus voidaan taata diktat kulttuurin kautta ja että kehitystä ei voida erottaa ihmisoikeuksista, oikeusvaltiosta. Nä- nämä tuntuvat arkipäiväisyyksiltä, mutta ne ovat kuitenkin varsin olennaisia. Ne täytyy myös sanoa, koska muuten kansalaisyhteiskunta niin kuin äh, kumppanimaiden on vaikea ymmärtää, mikä EUn kanta oikein on, jos me sanomme siellä, että niin näinhän me olemme aina tehneet, olemme aina peräänkuntaneet ihmisoikeuksia jotkut alueet, jotka todellakin tulevat testaamaan, testaamaan kykyämme kantaa tämä uusi poliittinen vastuu ja ottaa vastaan tämä poliittinen tilanne, niin kuin maahanmuuttamat kollegat ovat tähän jo viitanneet, yhteistyö terrorismin vastaisessa toiminnassa on tällainen tärkeä asia. Ei voida sanoa, että tämä on ollut mitään loistavaa ihmisoikeuspolitiikkaa aikaisemmin ollut. Sitten pitää esittää kuitenkin kysymys itselleen, vaikkakin tuk tukea tänne on aina annettu varsin hallitusta ja tätä tilannetta on kontrolloitu ja ainahan on subventoitu tällaisia erilaisia hankkeita. Esimerkiksi Tunisian tilanteessa on tuettu aivan selvästi korruptoitunutta hallitusta aikaisemmin. Tämä pitäisi kyllä mielestäni herättää ajatuksia ja saada aikaan suuria muutoksia. Maahanmuuton yhteydessä mielestäni liikkuvuus, oikeus mennä ja tulla, pitäisi ajatella tätä vastavuoroisesti emme joudu miettimään liikaa, saammeko viisumin, kun mennessämme sinne, mutta tunnin sellaiset, että tämä asia on kyllä erittäin monimutkainen. Sitten ihan yksi kommentti vain. Mielestäni ei suoraan pidä olla sitä mieltä, että koska he ovat sanoneet aivan toisinpäin ja tulevat tekemäänkin toisin, ja että muslimi veljeskunta tekisi tällaisen liiton salatisten kanssa, mutta eivät he tule tätä tekemään. Ei pidä työntää heitä, puskea heitä nurkkaan – jossa islamismi on vieläkin radikaalimpaa. Ja Tunisian kohdalla koalitio, kokoomushallitus siellä ei järjestelmällisesti pidä kiinni näistä liittoutumista. Eivät puolueet pyri tähän. Ne ovat sen osoittaneet monissa äänestyksissä. Tämä hallituskoalitio ei ole mikään automaattinen enemmistö tässä väliaikaisparlamentissa joissakin näytössä voidaan olettaa, että he tekevät erityyppisiä liittoutumia. Tämä on varsin mielenkiintoinen kehitys myös tukea mielestäni. Sitten herra Taylor, teidän vastuualueeseenne kuuluu myös Syyria. Haluaisin kuulla tästä, se olisi varsin mielenkiintoista. Kiitos. Mr. Galler, capo della... Galler, Tunisian vaali valtuuskuntamme puheenjohtaja. Very... Kiitos ja pahoittelen, että en ollut ihan alusta asti täällä. Mutta täällä viitattiin ystävällisesti tarkkailumatkamme. Kiitos siitä Tunisiasta, joka mainittiin juuri myös Christian Flotren puheenvuorossa. Minusta meillä on unionilla mahdollisuus ajatellen maan kokoa ja puitteita, jotka ovat siellä melko myönteiset. Meillä on nyt mahdollisuus olla auttamassa Euroopan unionina, kun minua ainakin kannustaa, kun annan tämän lopullisen raportin 6. tammikuuta pääministeri valille Hän kiitteli siitä, että olimme olleet läsnä teknisen avun operaation kautta. Se on siellä ja voi antaa apua, kun siellä perustuslakia säätävä elin aloittaa työnsä. Me emme saa nyt menettää tätä pontta, jota on saatu. Nyt on tärkeää tukea myös talouden alalla. Hyvin konkreettisesti Tunisiaa, koska maltillisten islamisten puolueen koalitio – mahdollisten puolueiden kanssa on on nyt mahdollisuudet toimia niin, että ihmiset näkevät tuloksia, eikä saisi siis antaa tilaa tälle ajattelulle, että siellä ääriliikkeet pääsevät valloille. Meidän pitää olla nyt mahdollisimman nopeita päättäväisiä toiminnassamme, jotta voimme auttaa uutta hallitusta, jotta ihmiset saavat luottamuksen tunteen uuteen järjestelmään. Meillä on varmasti hyvät mahdollisuudet saada siellä jotain aikaan. Kiitos. 30 sekuntia, moderatore Panzeri. Vielä 30 sekuntia edustaja Pantsierille. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on jo paljon sanottu, mutta yksi asia vielä. Yhden asian haluaisin ottaa kesille. Instituutioiset kysymykset ja EUn ja jäsenvaltioiden rooli näissä muutoksissa. Me täällä edustamme eri instituutioita, mutta heijastelemme myös poliittisten puolueiden kantoja. Uskon, että eri maissa jotka ovat äh, puuttuneet tähän arabikevään tapahtumiin, ähm, olisi pyrittävä äh, kannustamaan äh, maallisten puolueiden nousua. Tässä keskustelussa koskien poliittista yhteistyötä ja naapuruspolitiikan puitteissa pidän tätä erittäin keskeisenä. Haluaisin kuulla tässä professori on kannan. Kiitoksia. Rispaste. Kiitoksia vastauksia varten. Saatte kukin vuorolleen, vuorollaan kuusi minuuttia aikaa. Aloitamme tästä läheltä. Herra Leon, olkaa hyvä. Uh, so, uh, very quickly. Kiitos. Hyvin nopeasti Laralle. Kathy Ashton puhui kolmesta M-stä yhteistyönä. Yhtenä siis liikkuvuus mobility. Se on tärkeä meidän strategiassamme. Me kehittelemme liikkuvuutta, kumppanuutta Marokon, Egyptin ja Tunisian kanssa. Olemme läheisessä yhteistyössä myös jordanilaisten kanssa tässä mielessä. Anna Gomesille. Totta kai. Olen samaa mieltä, että heidän turvallisuutensa vaikuttaa myös meidän turvallisuutemme. Me emme tee ainoastaan kahdenvälistä työtä, G8, Välimeren unioni, kaikki nämä tekevät yhteistyötä. Emme työ ainoastaan siirtymään pienessä hankkeessa, vaan laajemmin myös. Ja olen aivan samaa mieltä kanssanne. Mitä te Melibyössä? Tämä workshop, joka järjestetään tammikuun 30. 31. päivä, käsittelee keskeisiä kysymyksiä, joilla päästään normaalitilanteeseen taloudellisesti, yhteiskunnallisesti. Me olemme kansalaisyhteiskunnan kanssa läheisessä yhteistyössä ja lähiviikkoina valmistelemme kokousta, jossa voidaan käsitellä kaikkia mainitsimme ja ne seikkoja, mukaan lukien poliittiset puolueet, poliittinen toiminta, naisten oikeudet, kansalaisjärjestöt ja niin edelleen ja niin edelleen. Gates. Me teemme yhteistyötä periaatteiden pohjalta näiden uusien poliittisten voimien kanssa. Näiden periaatteiden mukaisesti on ajateltava monia kansainvälisiä kysymyksiä. lähi rauha on tässä hyvin tärkeä. Olin Israelissa joulukuussa ja me vähän pohdimme niitä eri strategioita, joita heillä on ja meillä on – ja koko rauhanprosessi on totta kai hyvin tärkeä meille. Ehdollisuudesta olen kanssanne samaa mieltä, mutta meidän on huolehdittava siitä, ettei kukaan lähde nyt ottamaan takapakkia. Ei kyse ole siitä, että kyseenalaistetaan sitoutuminen demokratiaan, mutta meidän täytyy kuitenkin huolehtia tarkasta seurannasta, jotta muutoksia nähdään tulevaisuudessa. Adios. jään kiitoksia näistä kommenteista, Rova Ashton ja me kaikki teemme työtä yhdessä. Emmekä ainoastaan Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission näkökulmasta, vaan myös Porokin, Salafrankan, Manzerin äh, kanssa, ne ovat kaikki tässä mukana. On olemassa Turkin malli. Turkki on tärkeä esimerkki menestyksestä. Siellä on islamistinen puolue, joka on kuitenkin pitäytynyt tietystä periaatteessa ja se on kehittänyt kasvavan talouden. Tämä on mallina näille muille maille. Kaikki pyrkivät tällaiseen menestystarinaan. Missä määrin sitten Turkki voi tässä toimia viitekehyksenä, niin emme sitä vielä tiedä, mutta joissakin näistä maista Euroopan läheisyys on hyvin mm, merkittävä, ehkä merkittävämpääkin. Täällä on Tunisiasta puhuttu paljon tänään ja olemme kuulleet pääministerin lausumia tästä asiasta. Tietenkin Tunisiassa on olemassa vaara sosiaalisten ongelmien räjähtämisestä Task Forcein tärkeimmistä tehtävistä. Tämä oli yksi ja kiitän näistä lausumista. Sitten Algeria, Ana Gomeskin esitti sen ja muut, esit, muut että Algeria on tärkeä maa siellä ollaan liikkumassa oikeaan suuntaan. Kun ajatellaan kansainvälistä seurantaa ja lähentymistä Marokkoon ja poliittisen prosessin avautumista, mutta ei se ole kansainvälisillä luetteloilla, joissa on siirtymä valtiot ja joihin liittyy nämä neuvottelumandaatit, kauppasopimukset, liikkuvuus. Ne eivät ole näillä G8 maiden luetteloilla. Näyttää siltä, että Algerian pitäisi päästä vielä enemmän eteenpäin, siksi emme ole vielä suoraan tekemässä heidän kanssaan työtä. Sitten Nirstein. Mielestäni oikeuksien ja periaatteiden puolustaminen on aivan keskeistä. Minä en tällaista pan-arabilaista vaaraa kylläkään näe. Olemme islamilaisten puolueiden agenda on lähinnä nationalistinen. Meidän on nähtävä eriäväisyyksiä näissä prosesseissa. Olen Tankin kanssa yhtä mieltä hänen näkemyksestään koskien Syyrian tilannetta. Siitä puhuivat myös muut jäsenet. Meidän mandaattimme se ei kuulu. Teemme työtä siirtymäkausien ja uudistusten kanssa. Siksi ei ole ollut viitteitä Syyrian, mutta en varmastikaan muuttaisi pilkkuakaan siitä, mitä olen tänään sanonut Syyrian järjestelmästä. En usko, että ulkopolitiikka olisi uudelleen tarkasteltava Persialahden alueella. Mielestäni nyt viime vuosina tehty työ on pidettävä ennallaan. Kyseessä on hyvin tärkeää toimia nykyisessä prosessissa. Sitten edustaja Kliislinen puheenvuorosta sanoisin tämän samaan näistä tarkasteluista voin, jotkut asiat on tehty hyvin, toiset vähemmän hyvin, mutta sen sijaan, että pohtisimme uudelleen, miten tekisitte, tulisi tehdä työtä, tarvitaan seurantaa, jota osi, useissa Euroopan parlamentin edustajien puheenvuorossa perättiin. Sitten Lelle, minäkin olen yhtä mieltä siitä, että alueellinen lähestymistapa on erittäin tärkeä. Tässä viittasinkin jo Välimeren unioniin ja G8 on aivan selvää, että meidän on säilytettävä nämä erilaiset lähestymistavat eri äh, tasoilla suhteita. Sitten seuraavalle äh, puhujalle olen yhtä mieltä, että demokratia ei voi olla ilman kehitystä. Tähän suuntaan teemmekin työtä. Sitten Arlaki. Kyllä uskon, että meillä on uskottavuutta alueella harjoittamassamme politiikassa. Ei tämä ole helppoa, mutta kaikki toimijat, jopa ne, jotka tuntuvat kehittyvän hiljaa, hili, hitaammin, menevät oikeaan, oikeaan suuntaan. Arenan kanssa olen yhtä mieltä hänen kommenteistaan etelä-etelä-suhteista. Teemme kyllä aktiivista työtä tähän suuntaan, erityisesti kaupan alalla se on keskeistä on keskeistä, että näillä mailla olisi eri, enemmän ne keskinäisiä yhteyksiä. Se löysi myös työttömyyttä. Sitten olen yhtä mieltä myös näitä naisia koskevista huomioista. Ujan. Nämä task forceit tekevät hyvin aktiivista työtä poliittisten puolueiden suhteen Keski- ja Itä-Euroopan maissa tehtiin työtä poliittisten puolueiden kanssa ja nyt tätä äh, on otet, ollaan ottamassa myös Jordanian agendaan äh, pyritään vahvistamaan poliittista järjestelmää samoin AY-liikkeen kanssa tehdään työtä, niin kuin herra Koffol mainitsi. Sitten äh, Rova Flothain puheenvuorosta olen yhtä mieltä hänen kanssaan. Olen myös herra Gaalerin kanssa tietenkin yhtä mieltä. Viittasinkin jo, kuinka tärkeä teillä, teidän tehtävänne oli. Minä suhtaudun myönteisesti herra Jevalin. Teemme edelleen työtä tähän suuntaan ja aivan kuten aikaisemmin kysyin, ei tässä ole kyse pessimististä pessimismistä tai optimismista vai siitä, että tehdään joka päivä työtä näiden uusien toimijoiden kanssa. Kyseessä on vuosien, ehkä vuosikymmenien työ. Sitten vielä lopuksi edustaja Pantseerin huomioitu. On tehtävä tätä kaikkien osapuolten, kaikkien puolueiden kanssa. Tietenkin muutoksia varmasti tulee paljon. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että turkkilaiset ovat mallia, nämä maat ovat jäljessä, haluaisin sanoa yhden asian. Islamisti puolueet näissä etelän maissa ovat muodostamassa koalitioita maallisten puolueiden kanssa, ja näin ollen ne ovat rakentamassa mallia, jossa, joka on ikään kuin Turkia edelläkin. Taylor. Sitten suurlähettiläs Taylor. Pyydän teiltä englanninkielisen yhteenvedon. Thank you, Mr. Chairman. Um, <clears throat> my colleague, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kollegani lähettiläs Leon on puhunut monesta näistä seikoista, joten ihan lyhyesti, lyhyesti esitette hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Aluksi Brad Gates ja muut, jotka kysyivät Israelin sopimuksesta. Ja toinen kysymys. Mistä Tänäkiltä muistaakseni, joka kysyi, että keskeytettäisiinkö tuki, jos tuosta sopimuksesta luovutaan. Kongressimme on kovasti huolissaan tästä teidän tavoin. Kongressimme on esittänyt ehdon kaikelle Egyptin menevälle tuelle, sekä sotilaalliselle että siviilituelle, että se on riippuvasta siitä, että jatkuvasti noudatetaan Israelin kanssa solmittua sopimusta. Tämä on hyvin tärkeä ehto, joka tähän on liitetty. Me suhtaudumme siihen todella vakavasti. Tiedän, että Egyptin tulisi suhtautua tähän vakavasti myös. Useat teistä kysyivät muslimiveljeskunnan foorumista tässä yhteydessä. Huomattaisin että Yhdysvallat on tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että jos katsotaan hyvin tarkkaan tällaisia foorumeita, niitä on erilaisia sitten saattaa tulla yksi ehdokas sieltä esiin. Eli tässä voi olla vähän erityyppisistä tavoitteista kyse, mutta toki me katsomme ja olemme kiinnostuneita siitä, mitä on esitetty eri puolueiden puolelta ja mitä on esitetty näiden puolueiden ohjelmissa. Me olemme pohtineet sitä, onko hyvä käydä vuoropuhelua islamististen puolueiden kanssa. Kyllä on selkeä vastaus, näin tehdään. Muutama seikka. Edustaja Millan, Algeriasta emme puhuneet. Se ei ole minun eikä lähettiläs Leonin vastuualuetta, eikä myöskään Syyriä. Syyriä saattaisi olla, jos se liikahtaisi demokraattisen siirtymän suuntaan. Silloin meidän tukemme annettaisiin kyseiselle maalle myös, Jemenille myös. Kysymys edustaja Kufuudilta. Kansalaisyhteiskunnan tukeminen tärkeä Egyptissä, Tunisiassa, jo myös Libyassa alkamassa. Tämä tuki kansalaisyhteiskunnalle on toki meidän vastuualuettamme hyvin tiukasti. Me tuemme naisten järjestöjä, nuorisojärjestöjä, yrittäjiä yrittäjiä, ammattiliittoja myös. Tämä on kaikki tärkeää. Kysyitte myös perustuslaillisista prosesseista, jotka ovat käynnissä tällä hetkellä Tunisissa ja Kairossa, Tunisiassa ja Egyptissä. Me suhtaudumme nyt varovaisesti siihen, mikä on meidän vastuumme ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin. Jätän ehkä tämän Venetsian komitean puheenjohtajalle, mutta Tunisia ja Egyptin osalta on sanottava, että siellä on perustuslait, joita on muuteltu autokratian tukemiseksi, joten muutoksia tarvitaan, mutta kyllä varmasti siellä ymmärretään, mitä perustuslaillisia muutoksia tarvitaan. Edustaja Oiland kysyi yhteistyöstä Venäjän kanssa. me emme ole nähneet Venäjän myönteistä osallistumista arabikevääseen tähän päivään mennessä. Ehkä minä en ole niitä huomannut, mutta ei ole näkynyt. Viimeinen kohta. Olen kanssanne samaa mieltä. Parties